Małe opóźnienie jest celowe, bo chcemy dać troszkę. Anteeksi tämä pieni viivästys. Se oli aivan tahallista, sillä halusimme antaa komissaarille hiukan aikaa. Tämä päivä on ollut vaikea päivä, joten halusimme antaa komissaarille hiukan hengähdyshetken. Ja nyt sitten muodollisuudet, jolle ei ole luonnokseen mitään kommentoitavaa, niin pidetään sitä hyväksyttynä. Tämä kokous välitetään suoratoistona internetiin ja aivan tavallisen menettelyn mukaisesti 6.7.11. pidetyn kokouksen pöytäkirja. on olemassa. Ja tämän illan pääohjelma on siis komissaari Hogan, joka esittelee meille komission tiedonannon. Olemme keskustelleet tästä asiakirjasta jo aika pitkään ja olemme odotelleet tätä 29.11. päivää, jolloin meillä koko tämä prosessi on takanamme. Useat kuulemiset, erilaiset neuvottelut on käyty ja myös odotukset ovat olleet korkealla eurooppalaisten viljelijöiden ja kuluttajien kesken. Monta miljoonaa ihmistä yhteensä. Kuten todennäköisesti tiedätte, komission tiedonanto hyväksyttiin tänä aamuna Ja mitä tulee näihin lisäaskelin, niin en halua mennä liikaa yksityiskohtiin. Komission esityksen jälkeen annan puheenvuoron koordinaattoreille. Ja sen jälkeen komissaari vastaa koordinaattoreiden kysymyksiin ja kommentteihin. Ja tämän jälkeen Meillä pitäisi olla jonkun verran aikaa myös toisille jäsenille. Hirvittävästi aikaa ei kuitenkaan ole, joten sen kummemmin viivyttelemättä annan puheenvuoron komissaarille. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja arvon jäsenet. Hienoa, että voin olla täällä tänä iltana. Saan mahdollisuuden esitellä parlamentille tiedonannon yhteisestä maatalouspolitiikasta. Komissio hyväksyi tämän aikaisemmin tänä päivänä. Tiedonanto esitellään maatalousneuvostossa joulukuun kokouksessa. Ymmärrän, että monet teistä ovat nähneet jo monia yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksia viime vuosina, erityisesti vuonna 2013. Ehkä teidän tekisi mieli sanoa, että tämä on jo kaikki nähty. Kuitenkin, vaikka tämä YMP-tiekartta vuosille vuoden 2020 jälkeen on kehitystä enemmän kuin vallankumousta. Se on kuitenkin tärkeä. Ja uskoisin, että nämä muutokset auttavat viljelijöitä ja yhteiskuntaa kaiken kaikkiaan myös. Kun ensin olin ensimmäistä kertaa täällä valiokunnassa lokakuussa 2014, keskustelimme paljon yksinkertaistamisesta, saatatte sen muistaa. Sen jälkeen meillä on kerääntynyt kolme vuotta kokemusta tämän politiikan täytäntöönpanoista ja uskon, että paljon paremmin ymmärrämme nyt, miten monimutkaisesta asiasta on kyse ja tiedämme, mikä toimii ja arvelemme myös tietävämme, mikä ei toimi. Näiden kolmen vuoden aikana olemme nähneet hankalia aikoja joilla maatalousmarkkinoilla, erityisesti, mutta ei ainoastaan maitotalousalalla, vihannes- ja hedelmäalalla ja sianlihasektorilla. Kannattaa muistuttaa, että komissio on antanut yli 1,5 miljardia euroa lisätukea, jotta voidaan selvitä näistä markkinakriiseistä. Tämä on tapahtunut syyskuun 2015 jälkeen. Tällä rahoituksella on ollut voimakkaan myönteinen vaikutus markkinoihin. Kuitenkin on selvää, että tällaisen rahoituksen mobilisoiminen tulevaisuudessa ad hoc-tapaan ei ole mahdollista. Sen sijaan tarvitaan toisenlainen lähestymistapa. Tarvitsemme kestävän tulevaisuuden maataloussektorillemme ja niille ihmisille, joiden elämä on riippuvaista tästä alasta. Voimme kaikki olla samaa mieltä siitä, että yhteinen maatalouspolitiikka on ollut yksi hieno menestystarina Euroopan unionissa. Se on yhtä tärkeä tänä päivänä kuin vuonna 1962, vaikka olot ja haasteetkin maataloustuotannossa Euroopassa ovat muuttuneet puolen vuosisadan aikana merkittävästi. Politiikan mahdollisuus kehittyä ja sopeutua uusiin haasteisiin on mahdollistanut sen menestyksen ja merkityksen. Tämän päivän tiedonannossa heijastellaan politiikkaa, joka muuttuu edelleen, jotta voimme vastata tämän päivän haasteisiin. Kuten tiedätte, meillä oli julkinen kuulemiskierros aikaisemmin tänä vuonna. 323 000 ihmistä vastasi näihin kysymyksiin. Paljon enemmän kuin viime uudistuksen yhteydessä, siellä 5400 vastausta saatiin. Joten ihmisiä kiinnostaa yhteinen maatalouspolitiikka. Selkeä enemmistö kansalaisista ja sidosryhmistä puoltaa sitä, että viljelijät saavat suoraa tulotukea työstään. Näin mahdollistetaan eurooppalainen ruokaturva. Enemmistö kansalaisista ja sidosryhmistä uskoo myös, että yhteisen maatalouspolitiikan pitäisi tehdä enemmän erityisesti ympäristön ja ilmastonmuutoksen haasteiden osalta. Tiedonanto olisi nähtävä myös siinä valossa, että olemme pyrkineet yksinkertaistamaan. Ymmärrän, että tällä prosessilla on tietyt rajat. Haluamme tunnustaa sen tuen ja yhteistyön, josta olemme saaneet nauttia tämän valiokunnan kanssa, kun on pyritty yksinkertaistamiseen. Ja luotan, että tuette meitä myös tällä kertaa, kun pyrimme tehostamaan toimiamme. Kun minusta tuli maatalouskomission jäsen, olen päättänyt koko ajan huolehtia siitä, että maatalous ja maatalouselintarvikkeiden lisäksi katsotaan muitakin täydentäviä eu politiikan aloja. Maatalous on keskeinen ala, joka ei ole tärkeä ainoastaan seitsemälle miljoonalle tilalle, jotka saavat suoraa tukea, tai 44 miljoonalle ihmiselle, jotka ovat suoraan tai epäsuoraan riippuvaisia maatalous- tai elintarvikealasta. Tärkeä ala se on myös 500 miljoonalle kansalaiselle. YMP huolehtii ruokaturvasta päivittäin. Tämä huomioon ottaen YMPllä on tärkeä rooli myös, kun ajatellaan hyvälaatuisten työpaikkojen, kasvun ja investointien mahdollisuuksia ottaa huomioon energia, unioni, kiertotalous ja biotalous, saada innovaatioita ja tutkimusta tiloillemme ja täysin y- luoda yhteydet niin, että maanviljelijät voivat nauttia digitaalisesta taloudesta ja myös ottaa huomioon siirtolaispolitiikka. Yksi tärkeä ala liittyy ympäristöön ja ilmastonmuutokseen. Euroopan unioni on vankasti sitoutunut COP21 Pariisin sopimuksen toimiin ja YK on kestävän kehityksen tavoitteisiin. Uudistettu UMP on, tär- UMP on tärkeä, jotta voidaan huolehtia ympäristöstä ja ilmastonmuutoksen vastaisesta työstä. Komission jäsenet Arjas Kanette ja Vella Molemmat uskovat, että maatalouspolitiikalla on näissä kysymyksissä tärkeä rooli. Maatalouden pitäisi reilusti osallistua EUn 2030 ilmasto- ja energiatavoitteisiin, ja sen panos pitäisi ottaa huomioon. Vuoden 90 jälkeen 24 prosenttia on leikattu muita kuin hiilidioksidikasvihonepäästöjä, ja tuoreimmat tiedot osoittavat, että nämä päästöt ovat vähentyneet 1,13 prosenttia vuosittain. Viherryttämisen jälkeen 77 prosenttia viljelyn maasta on sellaista, jolla huolehditaan viljelyn monipuolistamisesta. Ja suuri osa on määrätty ekologiseksi alaksi. 29 prosenttia on pysyvää nurmea. Suuri osa ympäristön kannalta arkaluontoista alaa ja sitä koskee erityissäännöt. Kuitenkin vaikka paljon on saatu aikaan, ollaan sitä mieltä, että viherryttäminen on jo monimutkaista politiikkaa täytäntöönpanna ja hallinnoida. Siksi olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että nykyviherryttämisrakenne pitäisi korvata kunnianhimoisemmalla ja joustavammalla järjestelmällä, jossa otetaan huomioon ympäristötavoitteet, tavoitteet ilmaston alalla ja yksinkertaistamistarpeen. Ottaen huomioon, miten erilaiset viljelyolot ja ilmastolot ovat kautta Euroopan unionin, emme ole sitä mieltä, että yksi koko sopii kaikille, kuten nykyviherryttämismallissa. Ja siksi, ottaen huomioon uusi täytäntöönpanon lähestymistapa, johon palaan vielä hetken kuluttua, me annamme paljon enemmän päätäntävaltaa tässä jäsenvaltioille löytää ratkaisuja näihin erityisiin ympäristöongelmiin. Me emme enää ole sellaisessa tilanteessa, jossa Bryssel määrää, minkälaiset pensasaidat viljelijöillä sai olla tai miten paljon jollain pellolla on puita. Jätetään jäsenvaltiolle enemmän määräntävaltaa tässä yhteydessä. Pitää olla ihan varma, että tämä voi parantaa ympäristön tilaa. Haluaisin sanoa, että uusi ehdollisuus, jonka kautta tulevaisuudessa tulotuki maanviljelijöille ehdollistetaan siihen, että viljelijä huolehtii ympäristö- ja ilmastotavoitteista – jotka luovat perustan ja sen jälkeen voidaan tehdä kunnianhimoisempiakin toimia vapaaehtoisesti. Keskeistä on se, miten täytäntöönpannan toteutetaan. Kuten viherryttämisen osalta, emme usko, että ylhäältä alas tai yksi koko sopii kaikille lähestymistapa on sopiva enää. Siksi ehdotamme sen sijaan, että muutetaan sitä, miten politiikka toteutuu tulevaisuudessa. Ymmärrän, että jollain on varaumia tällaisen lähestymistavan osalta ja haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja vakuutella teitä tässä mielessä. Aluksi puhuin syistä siksi, miksi tämä politiikka on ollut menestyksekäs yli 50 vuoden ajan. Yksi syistä on se, että meillä on yhteinen maatalouspolitiikka. Se on luonut menestyksekkäät sisämarkkinat ja välttänyt vääristymät jäsenvaltioiden kesken. Se, mitä tässä ehdotetaan, on merkittävä vastuualueiden muutos ja suhteiden muutos keskeisten toimijoiden kesken, komissio, jäsenvaltio ja viljelyä, viljelijä. Mutta tässä ei saa heittää lasta pesuveden mukana. Nyky-YMP puuttuu paljon siihen, miten noudatetaan EUn laajuisia yksityiskohtaisia sääntöjä. Ja siinä on paljon valvontaa. Lisä YMPn yksinkertaistamisen yhteydessä on hankala edetä – nykylähestymistavan puitteissa. Siksi uusi malli on tarpeen, jotta voidaan saada enemmän joustavuutta jäsenvaltioille. Tämän politiikan täytäntöönpanossa vähemmän byrokratiaa viljelijöille ja enemmän edistystä, jotta päästään sellaiseen, sellaiseen politiikkaan, jossa keskitytään tavoitteisiin, kuten budjetin osalta komission mielestä tällä hetkellä – Yksinkertaistaminen on tärkeää samoin kuin uudistaminen. Yksinkertaistaminen tarkoittaa sitä, että politiikasta tulee tehokkaampaa, käyttävä ystävällisempää. Uudistaminen taas tarkoittaa sitä, että nykyhaasteista tehdään mahdollisuuksia. Se, että siirrytään katsomaan tuloksia, vaatii sen, että otetaan huomioon, tiedetään mitkä tavoitteet ovat, johon pyritään tällä politiikalla. eu tasolla sovitaan nämä tavoitteet. Uudessa järjestelmässä jäsenvaltioiden ja alueiden pitää luoda YMPn strateginen suunnitelma. Tämä tarkoittaisi sitä, että ennalta arvioidaan tarpeet ja sen jälkeen määritellään tavoitteet ja se, mitä toimia tarvitaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä toimet ovat perusasiakirjassa ja siihen liittyy tuotannon määrään sitomaton tuki, sidottu tuki, ympäristötoimet ja investointituet. YMP-suunnitelma hyväksyt, tämän komissiossa, joka tutkii esitettyä strategiaa ottaen huomioon kaikki todistusaineistot, joita on tarpeella tarjolla. Ja yhteen toimivuus EUn tavoitteiden ja näiden jäsenvaltioiden tavoitteiden välillä ovat tärkeitä, niin että päästään tavoitteisiin, joita jäsenvaltio on määritellyt. Nyt pyritään tuloksiin ja siksi tavoitteiden mittaaminen ja toimien valvominen jää jäsenvaltioiden tasolle – EUn ja viljelijän välinen suhde yksinkertaistuu. Jäsenvaltio asettaa suurimman osan sitovista vaatimuksista, jotka kohdistuvat tiettyyn tilaan. Toinen tapa on e-, puuttua EUn laajuisiin sääntöjen noudattamiskysymyksiin. Nämä ovat hyvin monimutkaisia asioita ja jäsenvaltiot voivat määritellä näitä. Aivan oikeutetusti on esitetty huolta siitä, että kevyempi komission lähestymistapa voisi johtaa siihen, että jäsenvaltiot pakottavat viljelijät toimiin, jotka eivät ole välttämättömiä. YMP-strategioiden tai suunnitelmien valvonnan yhteydessä komissio tutkii tarkkaan sitä, miten voidaan jäsenvaltioissa välttää turha sääntely, ylisääntely. Byrokratia tilatasolla – vähenee erityisesti, koska voidaan käyttää uutta teknologiaa, kuten satelliittiteknologiaa ja IT-ratkaisuja, joiden kautta päästään eroon fyysisistä tarkastuksista ja vanhanaikaisesta paperityöstä. Toivon, että tätä kautta olen pystynyt vakuuttamaan teidät siitä, että vaikka politiikka muuttuu, yhteinen on edelleen yhteisessä maatalouspolitiikassa mukana. Puheenjohtaja, haluaisin viitata muutamaan muuhun seikkaan vielä tässä tiedonannossa. Olen hyvin tietoinen nuorten viljelijöiden kysymyksestä ja siitä, mitä esteitä nuoret viljelijät kohtaavat ryhtyessään tälle alalle. Tiedämme, että ainoastaan 6 prosenttia EUn viljelijöistä on alle 35-vuotiaita ja 55 prosenttia on 55-vuotiaita. Tämä on kestämätön ikäprofiili tälle alalle. Haluaisin muistuttaa lyhyesti, että vuoden 2013 uudistuksessa nuorten viljelijöiden maksu lisättiin annettiin lisänä nuorille viljelijöille. Viime vuonna lähes 280 100 000 viljelijää sai tätä tukea. Lähes 4 miljardia. Omnibus-järjestelmän kautta tämä voi olla jopa 50 prosenttia. 177 000 on saanut tukea myös aluekehitysvarojen kautta. Yhteensä sen tilintarkastustuomioistuin on erityiskertomuksessaan sanonut, että nämä erityismaksut eivät aina kohdistu oikeille tahoille nuorille, jotka todella sitä tarvitsevat. Lisäksi ei koordinoida riittävästi näitä maksuja kahden pilarin kesken ja eri politiikan alojen pitäisi auttaa sukupolven muutoskysymyksissä. Näistä syistä, jotta voidaan kannustaa sukupolven vaihdokseen, tarvitaan tehokasta yhteistyötä EUn ja jäsenvaltioiden kesken. Jäsenvaltiot itse pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla – auttamaan esimerkiksi verotuskysymysten tai perintölainsäädännön kautta. EU taas voi luoda EUn tasoisen järjestelmän. Yhteistyö on tärkeä, ehkä voimme paremmin löytää todella sopivia järjestelmiä, jotka vastaavat erityisesti nuorten viljelijöiden tarpeisiin. Lisäasia, josta on keskusteltu täällä valiokunnassa, on se, miten näyttäisi siltä, että tuet jaetaan epä reilusti. 80-20 suhde. 20 prosenttia viljelystä saa 80 prosenttia maksuista. Itse asiassa tämä vain heijastelee sitä, että suorien tukien järjestelmä, omatalousalaan liittyvä järjestelmä, linkittyy ja ohjautuu niille, jotka omistavat maan. Tämän tunnustaminen tarkoittaa myös sitä, että se ei heijastele koko tarinaa. 72 prosenttia suorista tuesta maksetaan tiloille, jotka ovat 5-250 hehtaaria suuria. Nämä ovat perhetiloja, vaikka luvut vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. Lisäksi kun ajatellaan tuen saajia, merkittävä määrä tuen saajista on maatilan, joka on alle viiden hehtaarin kokoinen. Reiluus tässä jaossa on tärkeää. Ja siksi voitaisiin pohtia esimerkiksi samaa kuin viimeksi, että luodaan tietty katto suorille maksuille ottaen huomioon työvoima, ei synny kielteistä vaikutusta työpaikkoihin. Degressiiviset maksut, kun ajatellaan erityisesti suuria tiloja, se, että uudelleen jaetaan tukea niin, että voidaan kohdistaa tukea erityisesti pk-tiloille. Lisäksi, että huolehditaan sitä, että tuki menee niille, jotka aidosti viljelijät viljelevät todella ansaitakseen elantonsa. Tietenkin komission viimeinen ehdotus katon asettamiseksi hylättiin yhteislainsäätäjien toimesta. Ehkä saatte toisen mahdollisuuden nyt ajatella tätä asiaa. Sillä välin on varmasti paikallaan huomata, että vuonna 2016 yhdeksän jäsenvaltiota asettaa katon tuelle ja kymmenes jäsenvaltio vuonna 2017 ja uudelleen jakotukia käytetään myös. Reiluuden nimissä on sanottava, että YMPn on myöskin noudatettava yhtäläisyyttä jäsenvaltioiden kesken, oli kyse sitten suuresta tai pienestä, idästä tai lännestä, pohjoisesta tai etelästä. Nämä ovat sellaisia viestejä, jotka olivat esillä myös puheenjohtaja Junckerin unionin tilapuheessa vuonna 2017. Näin vähennetään eroavaisuuksia jäsenvaltioiden kesken YMP-tuessa vaikka työvoiman kustannukset ja maan hinta vaihtelee samoin kuin maatalouspotentiaali. Kaikki EUn viljelijät kohtavat kuitenkin samantyyppisiä haasteita. Siksi puheenjohtaja haluaisin lopuksi viitata vielä muutamaan kysymykseen, josta en voi puhua yksityiskohtaisesti, mutta haluaisin ne mainita. Tiedonannossa on monia aloja, joilla YMP voisi vahvistaa maaseutualueita luoda työpaikkoja ja kasvaa. Erityisesti ajatellen biotaloutta. Siellä on monia työpaikkojen mahdollisuuksia. Tätä ulottuvuutta YMPstä on vahvistettava ja yhdistettävä työtä esimerkiksi kohesiopolitiikkaan. Tiedän, että jotkut ovat erityisen kiinnostuneita älykkäiden kylien ajatuksesta ja olen tyytyväinen siitä, että tiedonannossa ymmärretään, miten tärkeästä hankkeessa on kyse kun puhutaan älykkäiden kylien kehittämisestä. Ja minä olen sitoutunut tähän ja samoin komission jäsen Kretu. YMPn toimiminen synergiaetujen saamiseksi on tärkeää myös infrastruktuurityössä, ajattelen erityisesti nopeaa laajakaistaa. Meillä on viiden kohdan aloite, jonka kautta pyritään nopeuttamaan ja parantamaan laajakaistan saapumista kaikkeille maaseutualueille. Maaseutualueen tarpeet on huomioitava kaikkialla Euroopan unionissa ja tulevaisuudessa YMPC, että voidaan vahvistaa synergiaa tutkimus- ja kehityspolitiikan kautta, että voidaan tukea innovaatioita. Komission jäsenmuodossa minä olemme hyvin sitoutuneita tähän. Me haluamme huolehtia siitä, että kaikki viljelijät saavat hyvän neuvonantopalvelun osakseen, hyvin koulutetut neuvonantajat, jotka tuntevat uutta teknologiaa ja ympäristöystävällisiä tuotantomenetelmiä, ovat tärkeitä. Näin voidaan huolehtia hyvästä järkevästä suunnittelusta. Tiedonannossa viitataan moniin kysymyksiin, jotka ovat kansalaisia huolettavia. Ne liittyvät kestävään maataloustuotantoon, terveysravinto, ruoan tuhlaaminen ja eläinten hyvinvointi. Esimerkiksi YMPssä voidaan puuttua tärkeisiin terveys- kysymyksiin, kuten antibioottiresistenssi ja muut kysymykset, jotka, jotka liittyvät ihmisten ja eläinten terveyteen. Tämä liittyy yksi terveyskonseptiin. YMPllä on myös oma rooli se, että voidaan edistää terveellistä ravintoa, taistella ylipainoa vastaan. Hedelmiä ja vihanneksia pitäisi olla helposti EU-kansalaisille tarjolle. Nämä ovat kysymyksiä, joissa tein näistä yhteistyötä komission sen Andrio Kaitisin kanssa. Lopuksi haluaisin muistuttaa siitä, että YMP on monet vuodet pyrkinyt orientoitumaan markkinoiden mukaan. Tämän päivän tiedonanto ja ensi vuoden puolivälissä tehtävä lainsäädäntöehdotus noudattelee samaa suuntaan. Vaikka olen puhunut melko pitkään, voisin sanoa vielä paljon. Ja voin vastata mielelläni kysymyksiin, jotta saan selvitettyä tiettyjä kysymyksiä enemmän. Odotan mielelläni myös, että saan lukea tämän valiokunnan vastauksen tähän tiedonantoon. Tämä auttaa meitä valmistelemaan lainsäädäntöehdotusta vuonna 2018. Kiitos. Dziękujemy panie komisarzu. Bez zwłoki przechodzimy do dyskusji, wypowiedzi. Kiitoksia, komissaari. Näin siirrytään keskusteluun ja kysymys- ja vastausosioon. Pitäytykää puheajoissa, jotka teille on myöhetty. Näette omilla ruuduillanne, miten paljon aikaa teillä on. Kaksi minuuttia koordinaattorille. Albert Dess ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen, että olette täällä valiokunnassa esittelemässä tämän asiakirjan, jota niin suurella jännityksellä olemme odotelleet. Olen edelleen sitä mieltä, että jos ajatellaan maatalouspolitiikan alaa, kysele vallankumouksesta, sitä ei tarvita, vaan oikaisua silloin, kun se on tarpeen. Huomaan, että tässä on ihan järkeviä ehdotuksia. Parlamenttina me varmasti täydennämme vielä näitä ehdotuksia. Mikään asiakirja ei lähde samanlaisena parlamentin käsittelystä. Yhteinen maatalouspolitiikka on osa Euroopan yhdistämisprojektia. Lähdin juuri opiskelemaan viljelijäksi samoihin aikoihin, kun yhteinen maatalouspolitiikka alkoi. Me siis olemme kulkeneet käsi kädessä YMP ja minä viljelijänä. Paljon on saatu aikaiseksi. Kuitenkin suhtaudun hiukan skeptisesti siihen, jos liikaa jätetään nyt uudestaan jäsenvaltioiden kontolle. Yhteinen maatalouspolitiikka, se on tämän politiikan nimi. Nyt on oltava tarkkana, ettei lähdetä kilpailua vääristämään sitä kautta, että jäsenvaltiot saavat liikaa valtaa. Ei vääristymiä jäsenvaltioissa eikä niiden kesken. Näin yhteinen maatalouspolitiikka voi elää tulevaisuudessa. Minulla on vain vähän puheaikaa. Haluaisin viitata siihen, että yhä uudestaan on kiistaa maatalous budjetista, kun sanotaan, että 40 prosenttia menee maatalouteen. Julkisesti on sanottava, että jos kaikkea hoidettaisiin Brysselistä niin kuin maatalousvaroja oli, oltaisiin prosentissa, on ajateltava, että kyse on 500 miljoonan kansalaisen ruokkimisesta. Siksi on ihan oikeinkin, että meillä on kunnon budjetti, sen pohjalta pitää tehdä työtä. Mielellämme teemme lähikuukausina yhteistyötä ja koko tämän lainsäädäntökauden loppuun. Kiitos. E, Kiitoksia. Meillä on myös edustaja Shehuber, joka oli aikaisemmin jäsenenä. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne paikalle. Toivotan teille hyvää uutta vuotta. Meillä on myös edustaja Artui budjettivaliokunnasta. Tervetuloa. Mukava, että olette paikalla. Ja nyt annan edustaja Angelle puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tätä komissaari esityksestä ihan lyhyesti. Palaan vielä tähän tiedon mm, antoon. Ensinnäkin yksinkertaistamisesta Teillä on aika hyvä visio, olen samalla rinnalla, kun ajatellaan just näkymää uudistuksista. Tässä teette hyvän eron tavoitteet, mikäli ymmärsin hyvin johdattu, te sanoitte, että tavoitteet on nyt määritelty ja nyt toimitaan yhteisötasolla. Ja mitä tulee toissijaisuusperiaatteeseen, niin toteutus tulee jäsenvaltioille. Tämä pitää nyt täsmentää, mutta aikomus tuntuu olevan, o, ole, ole, olevan tämä ja suomesta niin mielenkiintoista. Ja erityisesti tämä näkyy vihery monimuotoistumisen aikaan vähän. Sitten ympäristökysymykset, elintarvikekysymykset, ilmastoasiat, pitäisi paremmin ottaa nämä teemat huomioon maataloudessa. Tiedotatte, maataloushan liittyy todellakin yhteiskunnan, on tärkeä yhteiskunnallinen aihe, se on tärkeää tällaisena nähdä. Sama koskee työllisyyttä. On hyvä, että lopultakin meidän yhteinen työmme täällä, mitä tulee työllisyyteen alueella, ei ole ollut turhaa tässä liitetään työllisyys yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen sitten, ne tulee markkinoihin. Tässä minä kyllä esittäisin kysymys, koska mikään ei oikeastaan tässä muutu. Tämä on hiukan niin kuin, että kaikki mukamas muuttuu, mutta mikään ei muutu. Ja mietin tässä, kun katsotaan volatiliteettikysymyksiä on ainoa asia, joka tulee tässä esille, riittää jo vastaamaan ongelman, joka meillä on ja joka on ollut erityisesti maidon kohdalla. Mielestäni sääntelyä pitää uudelleen tarkastella. Tarvitaan muitakin välineitä kuin te ehdotatte, jotta voidaan vastata tähän. Mitä tulee sitten nuoriin viljelijöihin, mielestäni pitää selkeästi, ja tätä hiukan käsittelettekin, että on tämä ensimmäinen pilari on pakollinen kaikissa jäsenvaltioissa, niin että nuoret otetaan huomioon ja, ja heidän alalle tulonsa. Sitten maahanmuutto tämän tärkeänä teemana esille. Pitää mennä vielä pidemmälle. Tavallaan kyse yleistä kohesiosta ja ajatellaan nyt tällaista yleistä suuntausta naapurusta kysymyksiä, maatalous ja maaseutu, tämä kaikki pitäisi nähdä niin kuin hyvin integroituneena kokonaisuutena. Edustaja Nicholson seuraavana. Kiitoksia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan todeta, että mielestäni tämä tiedonanto on erittäin tervetullut. Komissio kävi keskustelua paljon tästä ja tarjosi toimialalle olla mukana vaikuttamassa tähän lopputuloksen. Kiitoksia, mutta te tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin, komissaari, että Kysymys ei ole siitä, mistä lähdetään liikkeelle, vaan se, mihin lopputulokseen päästään. Kaikki tässä suurella mielenkiinnolla seurailemme sitä, mihin päästään, koska muistan edelliset pitkäaikais tilanteet silloin, kun luotiin maatalouspolitiikkaa. Kysymys, joka ei kuitenkaan häviä yhtään mihinkään, on budjetti. Ja kuten kaikki tiedämme, Brexitillä on vakavat vaikutukset budjettiin. Vaikka 50 miljardia, joka yhdistyneessä kuningaskunnasta tulee ja Brexit-sopimus auttaa hiukan, niin kyllä minä olisin huolissani, että jopa ilman tällaista mustaa aukkoa maatalouden osa budjetista, niin se joutuu silti suuren paineen kohteeksi ja tarkkailun kohteeksi. Kommenttini, jotka koskivat Brysselin puuttumista asiaan, mielestäni olivat hyviä, mutta täytyy sanoa kuitenkin, että Bryssel puuttuu, mutta ainahan ei ole Brysselin vika, vaan nimenomaan kansallisten poliitikkojen vika siinä, millä tavalla he tulkitsevat tätä lainsäädäntöä. Ja vaikka yhdistynyt kuningaskunta nyt lähtee Euroopan unionista, niin meille kaikille on tärkeää, että elintarvikeruokasektori toimii myös meidän lähtömme jälkeen. Hyvin selkeästi otettiin esille sen, miten maatalous vaikuttaa myös ympäristöön ja se on varmasti käsitelty usean otteeseen. Meillä on tietysti hankaluuksia sitten, kun siirrytään tulevaisuuteen ja olisin Albertin kanssa samaa mieltä tästä 40 prosentin budjetista. Se on erittäin tärkeää. Kun otetaan huomioon, miten pitkä edellinen prosessi oli, niin voisitteko mahdollisesti kertoa, miten kauan arvelisitte menevän siihen, että sopimukseen Euroopassa päästään? Ja anteeksi, jos en voi jäädä tänne kokouksen loppuun asti, sillä minulla on myös toinen tapaaminen. Kiitoksia. Herr Kommissar, vielen herzlichen Dank. Komission kiitos oikein paljon puheenvuorosta. Ymmärrän, että sanotte, että Euroopan tasolta puitteet ja tavoitteet, uudistamista, yksinkertaistamista ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Se kuulostaa ihan hyvältä myös se, että annetaan vähän enemmän tilaa jäsenvaltioille, mutta minä kysyisin kuitenkin seuraavaa. Jos ajattelen omaa jäsenvaltiota, niin monimutkaisuutta, miltäköhän strategiasuunnitelma näyttää ja sopiikohan se vielä sitten yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Minulla on kyllä tässä paljon varaumia. Minulle olisi tärkeää myös se, ettei kilpailu pääse vääristymään. Kun näin, mitä jossain jäsenvaltioissa tehdään ympäristön alalta tai alalla tai eläinten hyvinvoinnin osalta, niin jäsenvaltioiden kesken on valtavia eroja. Miten voidaan todella huolehtia siitä, että Euroopan unionin sisällä kilpailu ei vääristy? Konkreettinen kysymys. Puhuitte siitä, että vahvistetaan pieniä ja keskisuuria tiloja. Puhuitte siitä, että tuki saa mennä vain aidoille viljelijöille. Ja nyt jos katson, miten paljon viljelijöitä meillä on, jotka osittain tekevät työtä muualla. Minä näen ainakin Saksassa suuria ongelmia, jos halutaan muuttaa tätä tilannetta. Ja minulla olisi vielä pyyntö. Puitte kovasti eläinten hyvinvoinnin puolesta. Viime viikolla Saksassa oli 37 astetta televisio-ohjelma nähtävissä. Kyse oli eläinien, eläinten kuljettamisesta. Ovatko nämä luvut, joita esitettiin siellä todella totta? Onko niin, että eläinten kuljettaminen elävinä ympäri Eurooppaa teurastamoille. Toteutuuko tämä todella näin? Emmekö pysty huolehtimaan siitä, että eläinten hyvinvoinnista huolehditaan, että lainsäädäntöä noudatetaan? En haluaisi, että sallitaan enää elävien eläinten kuljettamista EU-rajojen ulkopuolelle. Maatalouskomissaarin pitäisi huolehtia myöskin siitä, että huolehditaan sitä, että eläimet teurastetaan EU-ssa. Näin suojellaan myös viljelijöitä. koska viljelimät eivät tässä hyödy siitä, että kuljettajat rikkovat kaikkia sääntöjä. Eh, gracias, presidente. puheenjohtaja Herra Hogan, te esittelette tässä yhteisen maatalouspolitiikan menestystarina. Minä haluaisin, että selittäisitte, kenelle se on ollut onnistuminen ja missä, koska 2013 3 ja 13 vuoden välillä kolmas osa pienistä tiloista on hävinnyt EU-ssa. Minusta tämä ei tunnu ihan onnistunutta tarinalta. Sitten vanhen, maatalousväestön vanhentuminen. Me valiokunnassa käsittelemme tätä kysymystä jatkuvasti. Puuttuu tätä sukupolviuudistusta. Sitten maaseutualueella olemme nähneet, miten tämä vaikuttaa esimerkiksi joihinkin maihin, kuten Galisiaan, Portugaliin, on ollut metsäpaloja, ne liittyvät paljon siihen, että on hylätty maa-alueita metsiä. Ja tämä on myös YMP-vaikutuksia. Jatkuvat kriisit, alhaiset hinnat, vaikeudet, joita viljelijöillä on selviytyä vuodesta toiseen. Ja näin ollen minusta tuntuu, että herra Hogan, tämä ei ole tullut taivaasta, vaan puuttuu kriittistä analyysiä, minkälaisia seurauksia YMPllä on ollut, minkä takia olemme päätyneet tällaiseen tilanteeseen tämän YMPn kanssa. Minusta näyttää myös siltä, että edelleenkin on niin, että Euroopan täytyy ravita koko maailma. Tämä on nyt mielenkiintoinen kohta tässä tiedonannossanne komissiosta. Siinä sanotaan, että EU on suurin maataloustuotteiden viejä maailmassa Suurempi kaupan vapauttaminen, osallistuminen tiiviimmin arvoketjuihin mahdollistaa sen, että EU voi kehittää vientiä ja voi vastata kysyvään kasvuun koko maailman tarpeet huomioiden. Komissaari, mistä solidaarisuus löytyy? Missä on tilaa sille, että viljelijät, kehitysmaan kansalaiset voisivat myös äh, Äh, viljellä itselleen. No, ei tässä puhuta myöskään yhtään tilanteesta välimerellä. Tästäkin haluaisin hiukan kuulla. Sitten kolmanneksi, mitä tulee maaseutuväestöön, EUssa mitä enemmän liberalisointia ja sen vähemmän tu- tuloja. Te tiedätte tämän aivan hyvin. Tämänkin takia haluaisin kysyä teiltä, mitä te aiotte tehdä, jotta saadaan sellaisia välineitä käyttöön, jotka takavat oikeudenmukaiset hinnat. Ja tässä puheenjohtaja haluan, että lopetan, niin lopuksi vielä yksi asia. Mikä, tässä puuttuu vielä avainsanoja. Miten toki tapahtuu? Minulla nyt taisi aika loppua. No hyvä. <laughs> Miltä puuttuu tässä jotakin avainsanoja? Siis arvo, ihmisarvoiset hinnat, sääntelyn tuu, sääntelytuotannossa, öö, ilmastopolitiikka, pahassa maatalouspolitiikassa ja julkisessa maatalouspolitiikassa vielä. Kiitoksia. Kiitoksia. En halunnut keskeyttää teitä. Koska ehkä oli ajateltu, että koska kritisoitte me sen takia olisin keskittynyt teille. Niin, komission jäsen. Kuuntelin pitkään, mutta en oikein tiedä, mitä ehti takaa vielä. Otsikot Saksan tiedotusvälineissä olivat viherryttäminen halutaan poistaa ja yhteinen maatalouspolitiikka palauttaa kansalliselle tasolle. Näin sanottiin, onko tässä uudistuksen keskeisimmät kysymykset? Jos, usko, us, jos uskotte, että uudelleen kansallistamisen kautta puretaan byrokratiaa, niin olisi Müllerin kanssa samaa mieltä. Jäsenvaltiothan ovat tehneet niin monimutkaisen viime uudistuksesta. Tämä ei ole komission syytä. Ja sitten sanotaan, että jokainen tekee niin kuin haluaa, ja silloin täytäntöönpano on erinen jokaisessa jäsenvaltiossa, mikään ei passaa enää yhteen. Joten en haluaisi, että tästä tulisi nyt iskulause YMPn uudistukselle. Tietenkin toisessa pilarissa on monia asioita, joita voitaisiin jättää enemmän jäsenvaltioille. Mutta kyllä kai keskeisemmän pitää olla kuitenkin Euroopasta. Monista tavoitteista puhuitte, mutta ympäristöystävällisempi maatalous, sitä en kuullut. Biologisen monimuotoisuuden vähentyminen, mitä sille tehdään? Viimeksi se oli esillä uudistuksessa, tänä päivänä sitä ei mainittu ja minulla olisi kyllä tässä kysymysmerkkejä. Meillä on vielä paljon tehtävänä. Uudistuksia tarvitaan. Puhutte digitalisoitumisesta, siitä puhutaan aina, mutta eihän se voi ainoa vastaus olla. Nyt voidaan sanoa, että digitalisoi tai lopeta. Ikään kuin tämä olisi ratkaisu kaikkeen. Eihän se voi olla ainoa vastaus. Ja sitten ylärajan asettaminen. Onko se siellä ehdotuksessa vai ei? Siihen vain viitattiin vähän parempi jako ylhäältä alas. No, haluatteko tehdä jotain konkreettisia ehdotuksia? Se jäi minulle epäselväksi. Jäin kaipaamaan vähän konkretiaa. Mitä komission jäsen haluatte täytäntöönpanna konkreettisesti? Tällaisen asiakirjan pohjalta on vaikea vakuuttaa kollegat täällä sieltä, että maatalousbudjetin pitää olla yhtä suuri kuin tähän mennessä. Tarvitsisimme siis vähän lisää. Zullo. Kiitoksia edustaja Zullo. Grazie presidente. Commissario, quando ho letto il titolo della sua comunicazione... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kun luin tämän teidän tuonne otsikon Elintarvikkeiden ja maatalouden tulo, tulevaisuus. Kuulosti ihan hirveän hyvältä. Minusta nyt oli tullut se oikea aika, se hieno hetki, kun komissio otti huomioon kaikkialta tulevat ehdotukset, suhtautui niin vakavasti ja halusi tehdä YMPstä yhteisen maatalous- ja elintarvikepolitiikan. Valitettavasti, kun sitten luin tätä itse tiedonantoa, niin en minä kyllä oikeastaan löytänyt sieltä mitään elintarvikkeisiin viittaavaa Joten haluaisin muistuttaa teitä, hyvä komissaari, että se mitä olen kertonut teille ja mitä muutkin ovat sanoneet, meiltä puuttuu pitkän aikavälin rakenteellinen elintarvikepolitiikka, jossa me emme ole riippuvaisia kolmansista maista. Sehän on meidän päävaatimuksemme. Tarjotaan elintarvikkeita, ruokaa. Sen avulla voidaan vastata suuriin kysymyksiin, eli siihen, millä tavalla voidaan palantaa ravintoarvoa ilman, että kuitenkaan heikennetään ympäristövaikutuksia. Meillä sen kaltaista strategiaa ei ole, ja sikäli kun tästä tiedonannosta luen, niin tulevaisuudessakaan sellaista ole. Tähän mennessä ollut lähestymistapa on se, että katsotaan, mitä kuluttajat tapa haluavat ja, ja tehdään heidät tyytyväisiksi. Minä en usko, että se oikein toimii. Oletteko todella sitä mieltä, että tässä nyt saada muut kuin äh, roskaruoan valmistajat tyytyväiseksi. Me tarvitsemme strategiaa, jotta voimme muuttaa suuntaa, kouluttaa kansalaisia, saada sellaisia maatalousjärjestelmiä, jotka mahdollistaa tämän tapahtuvan. Muussa tapauksessa me vain virittelemme siis järjestelmää, joka on suurten kaupallisten etujen armoilla. Tässä on valtava mahdollisuus, hyvä komissari. Ja minä pyydän jälleen kerran, älkää antako se mennä sivusuun. Haluatteko maatalouspolitiikkaa kansalaisille vai monikansallisille yrityksille? Kiitoksia. Kiitoksia. Usan seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja heti alkuun. Että olen pahoillani sitä, mitä jotkut tässä sanovat, esimerkiksi herra Des, hän haluaa jäsenvaltiolta kompetenssia EU. Tämä on pelkkä puhdasta petosta. Ja kun puhutaan onnistuneesta YMPstä, niin 2016 onnistunut YMP on valtava kaksi itsemurhaa päivässä ja tilat ovat menneet konkursseihin. Tällaisia tuloksia YMPstä ne syntyy, herra Hogan. Ja täällä esitetään tulevaa YMP, joka on vihreämpi, turvallisempi, yksinkertaisempi, vienti suuntautuneisuus, ja niin edelleen. Mutta tämä on tällainen globaali esitys ja sieltä se kätkee vanhempien maiden, kuten Ranskan, epätasa-arvotilanteet. Ja sitten ajattelen tässä myös muita, jotka eivät ole jäseniä, kuten Ukraina. Jotain puhuitte. Tässä pitäisi kunnat tästä viljelijöitä tekemään työtä, eikä jatkuvasti vain kontrolloida ja uhata heitä taloudellisesti. Tämä on kestämätön tilanne viljelijöille. Kun ajatellaan edeltäväkin turvallisuuteen, turvallisuuteen muistuttaisin elintarvikeskandaaleista merkosurmaissa, joiden kanssa kuitenkin neuvottelut kauppasopimuksesta. Esimerkiksi Brasilia pitäisi, Brasilia on tuonti on kielletty Venäjälle. Jos haluatte turvallisuutta, elintarviketurvallisuutta, niin pitää lopettaa yksinkertaisesti vapaakauppasopimusneuvottelut, koska meidän sisämarkkinamme ovat liian riippuvaisia tuonnista. Sitten maatalous on yhtä kuin maaseudun työpaikat teoreissa kyllä, mutta joissakin maissa pelkästään. Mutta jo vuosikymmeniä teidän politiikkanne, joka työntää keskittymiseen, liiallisen keskittymiseen, on päinvastoin vastuussa tuhansien työpaikkojen menetyksestä Ranskassa ja tietenkin maaseutumme ovat kuolleet tämän takia tavallaan. Ja sitten te näette yhteyden teidän politiikallanne maahanmuuttopolitiikkaan, koska on Auttako, haluatteko tällä tavalla ehkä siirtää maahanmuuttajia maaseuduille? Kiitoksia. Kuten kerron teille aiemmin, annan komissaari Hugenelle nyt puheenvuoron ja pyydän häntä vastaamaan kysymyksiin. Ja sen jälkeen jatkamme keskustelua. Kiitoksia. Komissaari, olkaa hyvä. Ai niin, ja vielä haluan kertoa siitä, että meillä on nyt vieraita täällä huoneessa. De Castron kutsumina ja McGinnessinkin kutsumina. Tervetuloa tähän erittäin mielenkiintoiseen ja tärkeään agrivaliokunnan kokoukseen. Eli tervetuloa jälleen kerran. Nyt annan puheenvuoron komissaarille. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin monet puhujat, mukaan lukien Des, mainitsivat tästä uudesta toimintamallista ja siitä, miten tärkeä yhtenä maatalouspolitiikka on Euroopan unionin tasolla. Kommenteissani sanoin, että tämä nimenomaisesti oli tavoitteena. Euroopan komissio ja Euroopan unioni näiden tavoitteidensa kanssa toimimme samalla tavalla kuin tälläkin hetkellä maatalouspolitiikassa. Me pyydämme jäsenvaltioita esittämään ehdotukset siitä, millä tavalla ne tavoitteisiin päättävät. Me asetamme sitten indikaattorit, miten mittaamme tätä suoritusta ja olemassa oleva hallinnointi, joka siis valvoo veronmaksajan rahojen käyttöä, jatkaa olemassaolon aivan samalla tavalla. Ne välineet, joita meillä on, joita on käytetty 2015-2016 voimakkaasti, joiden avulla ratkaistaan ongelmia, joita on ollut joillakin hyödykealoilla, jatkavat olemassaoloaan. Se, että emme nyt maininnut sitä suoraan, niin se ei merkitse sitä, etteivätkö ne enää olisi olemassa. Ja olen samaa mieltä siinä, mitä todettiin, että on tärkeää säilyttää tuon yhteisen merkitys yhteisessä maatalouspolitiikassa. Jäsenvaltioiden suunnitelmathan vaativat myös Euroopan komission hyväksynnän, jotta varmistaudutaan siitä, että kilpailukyky ei vääristy ja että voidaan suojella sisämarkkinoita. Edustaja Andrew, mainitsitte riskihallinnoinnin, jotta voidaan auttaa viljelijöitä vaikeissa tilanteissa. Tässä voimme myös hyödyntää omnibussia, niiden hyvien ehdotusten myötä, joita olette no, esittäneet tulovakautusvälineen avulla, tuko, tuki tuottajille, kilpailukyky lainsäädännön puitteissa. Nämä ovat kaksi hyvää esimerkkiä siitä, millä voimme rakentaa ja ehdottomasti jäämme odottelemaan sitten toimenpiteitä, joiden avulla voidaan antaa maanviljelijöille tavat sopeutua riskeihin, volatiliteettiin ja tietysti ympäristöongelmat, kuivuus, maanjäristykset ja kaikki erilaiset katastrofit, joihin vuonna 2017 on saatu sopeutua. Ne eivät kyllä häviä yhtään mihinkään ja niihin täytyy vastata tietysti rahoitusvaroin aivan erityisellä tavalla. Meillä täytyy olla myös lainsäädännöllisiä välineitä, jotta jäsenvaltiot voivat niihin puuttua. Kehityspolitiikka on ollut erittäin tehokasta niissä jäsenvaltioissa, joihin jotkut näistä luonnonkatastrofeista kohdistuivat. Ja se, miten nopeasti lisävaroja kyettiin allokoimaan viljelijöille ja muille maaseutualueella Tuolloin on todella hienoa. Portugali, Espanja ja Italia erityisesti ovat tässä kyseessä. Edustaja Nicholson, te olette käynyt kyllä monilla maatiloilla ja Nicholson eh, joutui lähtemään täältä. Mutta se, mihin sitten päädytään, niin se riippuu rinnakkaislainsäätäjistä. Mehän esitämme lainsäädäntöehdotuksen komissiossa ja jäämme odottelemaan sitä, että saamme työskennellä yhdessä sen parissa, että rakennamme näitä periaatteita ja rakentakaamme myös omnibussia. Se hyvä tahto, joka on ollut omnibussin ympärillä, on hyvä esimerkki siitä, että toimenpiteitä voidaan toteuttaa nopeasti, jos tätä hyvää tahtoa vain on riittävästi. Me osoitamme joustavuutta ja hyvää tahtoa sopimukseen pääsemiseksi. Budjettiskenaariot ovat vaikeita, mutta ehdottomasti niihin kuuluu myös keskustelu rahasta monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä ja seuraavan YMPn yhteydessä Joten jään odottelemaan sitä, että tuette kaikki tätä. Tiedän kyllä, että lobatte jäsenvaltioita ne voimakkaasti, ja näin tuleekin tehdä, erityisesti valtiovarainministeriitä. Täytäntöpano ja aikataulu tälle politiikalle. Minusta me voimme varmasti saada lainsäädäntöehdotuksen tuotettua 2018 kesäkuuhun mennessä. Ja toivottavasti saamme hyvän lopputuloksen ja koska kyseessä ei ole valtava muutos, niin kuin vuoden 2013 uudistus, niin kuvittelisin, että voimme näitä, näitä asioita kehittelemään, koska tämä on vain kehitys eikä vallankumous, kuten aiemmin totesin. Eli tässä, tällä kertaa ei mene varmasti yhtä kauan ja aloitamme välittömästi heti, kun lainsäädäntöehdotus vain julkaistaan. Edustaja Müller mainitsi eläinten hyvinvoinnin. Se mainitaan seitsemän kertaa tässä tiedonannossa, eli selkeästi on myöskin se indikoi, että me uskomme, että eläinten hyvinvointi on tärkeä osa. Minä en teidän TV-ohjelmastanne mitään tiedä, mutta siellä on kyllä väärässä, jos ollaan sitä mieltä, että Euroopan unionin mukaan ei yhtään mitään näiden asioiden käsittelyssä. Me olemme laittaneet paljon rahoitusvaroja maaseudun auttamisohjelmaan ja olemme antaneet jäsenvaltioille mahdollisuuksia käsitellä näitä ongelmia ja valvomme niitä edelleenkin. Ennen kaikkeahan ne nimenomaan kuuluvat kollega Andro toimialaan. Politiikan erojen arviointi löytyy jo olemassa olevasta politiikasta. Tämä yhden koon ratkaisu tämänhetkisessä politiikassa ei suinkaan hiiastele kaikkia niitä eroja, joita meillä on 28 jäsenvaltion Euroopassa. Ja siksi meillä on mahdollisuus saada aikaiseksi myös paikallisesti räätälöityjä vastauksia, jotta voidaan vastata Euroopan unionin tavoitteeseen. Suomen viljelijät kyllä ehdottomasti vaativat erilaisen lähestymistavan kuin Kreikan viljelijät maaseutupolitiikan alalle. Meidän täytyy huomioida se, että se monimuotoisuus, joka Euroopan unionista löytyy, johtaa siihen, että jäsenvaltioille täytyy antaa riittävästi joustavuutta, jota he voivat räätälöidä omat vastineensa. Kaikki, jotka toimivat maanviljelysalueella, tämä joukko sisältää myös osa-aikaisviljelijät. Ihmiset, jotka aktiivisesti viljelevät maata. Tietysti aina heillä ei ole riittävästi rahaa viljelemisestä, joten heidän täytyy käydä osa-aikatöissä. Se löytyy myös tästä maatiesuuspolitiikasta, eikä siinä ole mitään ongelmaa, että tuensaajat ovat myös tällaisia osa-aikaviljelijöitä, mutta uskon, että on myös ihmisiä, jotka sijoittavat maatalousmaahan, jotka eivät sitä suinkaan viljele. Ja meidän tulisi katsoa jäsenvaltiossa tarkkaan sitä, millä tavalla voitaisiin jättää nämä ihmiset tämän tuen ulkopuolella ja kohdistaa sen sijaan tuki niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Tällä edustaja mainitsi myös nuoret viljelijät. Meillä on jopa kohta täällä, jossa heijastellaan näitä huolenaiheita, jotka koskevat nuoria viljelijöitä. Me haluamme etukäteen antaa varoja jo tukeaksemme nuoria viljelijöitä ja ainakin hallintovaiheessa tai maan perintövaiheessa yhdessä jäsenvaltioiden ja alueiden hallinnon kanssa. Meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla voimme antaa EU-lisäarvoa tuottavalla tavalla tukeaksemme näitä nuoria maataloudessa. Olen kovin sitoutunut tähän. Ja maaseudun kehityspolitiikka, jonka mainitsin aiemmin, auttoi myös Espanjassa ja Portugalissa muokkaamalla politiikkaamme ja ohjelmiamme hyvin nopeasti niin, että kyettiin pureutumaan kriisiin, joka syntyi. Ja nämä, esimerkiksi nämä metsäpalotot oli. Mutta jos katsotaan myös ympäristöpolitiikkaa ja sitä, millä tavalla sitä tulkitaan, varsinkin metsätalousalalla ja metsähallinnoinnissa. mahdollistetaanko se, että tässä on riittävästi joustavuutta sen suhteen, että eläimet voivat laiduntaa alueella, joka on puiden ympäröimää, tai sitten, että tulipalot, jotka ovat syttyneet syystä mistä hyvänsä jatkavat leviämistään, koska meillä ei ole riittävää hallinnointia tässä kysymyksessä. En tiedä hinta puolesta muuta kuin, että viime vuonna hinnat nousivat 50 prosenttia viime vuonna. Kriisiaikana saatiin 300 euroa jokaista lehmää kohti tukea maaseudun tuen myötä. Tämä on selkeä näyte siitä, että vaikeudet on huomioitu. Tiedän, että olette kauppaa vastaan. Ja me emme ole tästä samaa mieltä. Siitä huolimatta minun täytyy kyllä todeta, että me toimimme solidaarisesti Afrikan unionin kanssa. Marraskuussa 2015 Valettan huippukokouksessa Euroopan unionin ja Afrikan unionin välillä. Itse asiassa sisällytimme asiakirjan ensimmäistä kertaa pohdin heijastuksen siitä, että Afrikan mukanaolo maahanmuuton syiden vaikutuksiin on otettu huomioon. Te ette välttämättä tiennyt tästä ollenkaan, mutta kehitysmailla on mahdollisuus, Afrikalla erityisesti, tuoda Euroopan unioniin. Joskus eh, välimeren mailla on tässä suhteessa ongelmia. 3,4 miljoonaa euron arvosta Afrikasta tulee tuotteita Eurooppaan. Me teemme tämän solidaarisuussyistä näiden maiden kanssa, että mahdollistamme tämän kaltaiset sopimukset. No, te ette varmaan hyväksy sitä, että nämä tuotteet tuovat Portugalin tai Espanjaan. Tämä on kuitenkin meidän kehityspolitiikkaamme. Ja Nairobissa 2015, ihan vain teille tiedoksi, itse asiassa poistettiin kaikki vientituet Euroopan unionista, jotta voitaisiin auttaa juuri näitä maita. Tiedän, että ette sitäkään huomioinut. Eli kaikki nämä, jotka mainitsitte, jotka eivät ole tässä asiakirjassa, jos olisitte sen itse asiassa lukeneet, ne niin olisitte sen näin, nähneet. edustaja Hallissa, tekään että lukenut tätä asiakirjaa ilmeisesti, sillä jos olisitte lukenut tämän, niin olisitte nähnyt, että tässä ei todellakaan ole kysymys siitä, että maatalous kansallistetaan. Se on sanottu tässä asiakirjassa ihan hyvin. Emmekä me poista mitään ympäristötavoitteita, me päinvastoin se vaan nostetaan korkeammalle. Ja siitä että kun minä olen komissaariksi ruvennut, niin erittäin moni mukaan lukien, Euroopan parlamentin jäsenet, mukaan lukien te itse, valititte siitä, että tämä politiikka on niin monimutkaista. Viljelijät ovat valittaneet siitä, jäsenvaltiot. Tilintarkastustuomioistuin valitti siitä, millä tavalla me täytäntöönpanemme ympäristöpolitiikkaa, eikä kukaan pysty sanomaan minulle, että tällä hetkellä ympäristöpolitiikka – saavuttaisi niitä tuloksia, joita halusitte vuonna 2013. Ja siksi meidän pitää katsoa asioita toisella tavalla. Se, mitä me teemme nyt, ei toimi. Ja siksi minusta kannattaa aika pohtia sitä, että annetaan muillekin mahdollisuuksille tilaisuus ja katsotaan sitä, millä tavalla saadaan mahdollisuus sitten teillekin vaikuttaa tämän politiikan täytäntöönpanoon, jotka sopivat paremmin saksalaisiin olosuhteen ihan niin kuin Kreikkakin voi Portugali tai mikä hyvänsä muu jäsenvaltiota. Kuunnellaanpa niitä hyviä ajatuksia, joita tulee jäsenvaltiosta, että päästään ympäristötavoitteisiin. Ja ympäri Euroopan unioni täytyy ratifioida nämä suunnitelmat ja me jatkamme yhteisen maatalouspolitiikan piirissä, joka pohjautuu tavoitteisiin ja tuloksiin. Ja lopuksi asiakirjassa nimenomaan mainitaan tämä. Aivan kuten siellä on suora viittaus sivulla 24 terveellisempään ravintoon, siihen, että vähennetään liikalihavuutta ja aliravitsemusta. Ja edustaja Merkel, tekään ette lukenut tätä asiakirjaa selvästi. Kannattaa ensin lukea asiakirja selkeästi. Silloin vasta näette, että nämä vastaukset kysymyksiin löytyvät kaikki sieltä. Joten uskon edustaja Merkel, että kyllä, kuluttajat haluavat hyvin ravinteikasta ruokaa. Olen ihan samaa mieltä, siihen me pyrimmekin. Mutta meillä on myös mahdollisuus nyt, kun me tuotamme laadukasta ruokaa, niin voimme myös viedä jonkun verran elintarvikkeita Euroopan unionista. Se luo paljon liikemahdollisuuksia, työpaikkoja ja mahdollisuuksia maataloudelle. Monet eivät voisi ollenkaan toimia, jollei tällaista mahdollisuutta ole. Kyllä kauppakin täytyy voida käydä vastuullisella tavalla kysymys on sekä siitä, että politiikka on kuluttajia että viljelijöitä varten. Ja ne ponnistukset, joita tällä on tehty, että jäsenvaltiot saavat olla enemmän mukana ja politiikkaa täytäntöönpannaan, on nimenomaan se, että lasketaan tätä kynnystä. Kuten mainitsit, että pelätään niitä tarkistuksia, joita maanviljelijöillä on ollut. Ihan oikeasti ihmiset olivat jotkut peloissaan näistä tarkastuksista. Andreu ja Des ja te otitte tämän esille monen otteeseen. Ja minä tässä nyt pyrin heijastelemaan näitä teidän huolenaiheita uudessa mallissa, jossa vähennetään sääntöjen ja tarkastusten määrää, otetaan uutta teknologiaa käyttöön ilman, että meillä on eh, suoria tarkastuksia tiloille. Minusta se on edistyksellinen askel eteenpäin ja pyydän teitä katsomaan sitä rakentavasti. Ja sitten, jos me pureudumme näihin juurisyihin, joita meillä on, käytämme sitä tiedettä ja teknologiota meillä on ja hyödynnämme sitä Afrikan maanviljelijöiden hyväksi. Meidän täytyy koordinoitua tietysti tässä paremmin. 60 prosenttia Afrikan, maatalous, äh, Afrikan maaseudulla asuvista ihmisistä ovat, saavat tulonsa maataloudesta. Mehän haluamme, että nämä ihmiset eivät Afrikaan eivätkä tule Eurooppaan. Siitähän tässä politiikassa on kysymys. Ja tietysti odotan, että te tukisitte meitä. Poliittisesti varmaan olette tässä, tässä samaa mieltä. Kiitoksia. Ja kuten todettu, nyt siirrytään sitten toisen kyselysession. Minuutti per kysymys. Kasul ensimmäisenä. Grazie, <clears throat> grazie presidente. Grazie commissario. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissaari, kiitoksia. Minä kyllä olen lukenut tämän sekä sanon sen tässä heti alkuun, että tulee selväksi. Ja minä en tuntenut samaa huolta, mitä muut kollegat, että ollaan uudelleen kansallistamisessa. Te puhuitte menestystarinasta ja olen kyllä samaa mieltä teidän kansanne, mutta kuitenkin on kiistatonta, että monet viljelijät, viljelijät ovat tyytymättömiä ja monet just kuningaskunnan kuningaskunnan viljelijät äänestivät Brexitin puolesta ajatellen osittain eh, siksi, että YMP on niin monimutkaista. Jos teidän tiedonantonne on, antonne on tällainen iso muutos rangaistusten Euroopasta kannustimien Eurooppaan, EUhun, jossa palvellaan, hy, kiitetään hyvästä toiminnasta ja otetaan ympäristöystävällisempiin käytäntötapoihin, eikä vain rangaista äh, niitä viljelijöitä, jotka eivät noudata sääntöjä. Tämä on hyvä tiedonanto ja hyvä lähtökohta myös. Ja me teemme työtä niin, että tästä voi tulla uusi, uutta eurooppalaista politiikkaa, jossa Ville tuot ykkös siellä, mitä tulee taloudellisiin kysymyksiin. Niin tässä puhut, tämä ei, Omnibus ei pelkästään niitä, niin kuin tekin sanotte tässä tiedonannossa, ne nuoret viljelijät, e, tässä on lisätty heidän saamansa tukea sitten riskihallintakysymykset, enemmän kannustimia tässäkin, pidetään ihmiset maaseuduilla. Meidän pitää tehostaa näitä kannustimia ja muita tähän liittyviä ajatuksia. Ja uskon, että voimme tehdä yhteistyötä tässä asiassa, mutta ei pidä unohtaa sitä, että meillä meni 15 kuukautta saada omnibus-lainsäädäntö läpi. Se oli tiukkaa, mutta onnistuimme ja toivon, että tämä tiedonanto ottaa huomioon keskustelun, jota olemme käyneet valiokunnassamme, mutta voimme vain tehdä ehdotuksen sitten, kun olemme hiukan sulatelleet, mitä tällaista, tästä paperista löytyy. Pan Lope. Edustaja Rope. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen. Minä uskon, että uusi yhteinen maatalouspolitiikka on reilua ja rehellistä – ja luo reilut kilpailumahdollisuudet kaikille toimijoille maatalouspolitiikassa. Uskon myös, että uuden yhteisen maatalouspolitiikan pitäisi huolehtia reilusta hintojen muodostamisesta. Liettuan, Liettuasta pelloilta kuva tältä syksyltä. Tältä meillä näytti. Ja tältä näyttää tänä päivänä kun ajatellaan, mitä välineitä pelloillamme käytetään. Tämä on osoitus siitä, että viljelijät yksin eivät pysty tällaisia kysymyksiä ratkaisemaan ilman valtion tukia tai EUn tukia tai solidaarisuutta. Viljelijät eivät voisi selvitä, vaan menisivät konkurssiin. Uskon, että liettulaiset viljelijät samoin kuin naapurimaiden viljelijät tarvitsevat kunnollista maataloustukea – Siksi uuden maatalouspolitiikan on tarjottava kunnollisia kriisimekanismeja. Sr. Comissário, neste momento Portugal atravessa uma das piores secas dos últimos anos. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Portugalissa on yksi kaikkein hirvittävistä kuivuustilanteista vuosiin. Ja olemme saaneet tietysti nähdä valtavia metsäpaloja, jotka ovat tappaneet ihmisiä ja luonnollisesti kuivuuskin sitten tekee maaperästä sellaista, että sitä ei voi melkein käyttää. Eläinten ruokkiminen vaikeaa. Viimeksi on satanut huhtikuussa ja jos ei saada pian, niin silloin voidaan olettaa, että viljelmistä ei tule mitään. Voidaanko ottaa käyttöön jotain erityistoimenpiteitä, jotta voitaisiin vastata aivan ainutlaatuisen tilanteeseen? YMPn strateginen suunnittelu. Ettekö usko, että se saattaa vääristää kilpailua, vaikuttaa sisämarkkinoihin? Eikö tässä ole vaarana se, että YMPstä tulee vähemmän yhteinen politiikka kuin mitä se tähän mennessä on ollut? Lopuksi, ettekö ole sitä mieltä, että uusi näkemykseni saattaa johtaa monimutkaisuukseen siitä, kun pyritään ottamaan käyttöön uutta valvontaa, ja lisäbyrokratiaan, joka kohdistuu maanviljelijöihin. Minua kiinnostaa kyllä toissijaisuusperiaate voimakkaasti. Voisitteko myös hieman yksityiskohtaisemmin kertoa siitä, mitä haluatte tehdä vähentääksenne eroja jäsenvaltioille myönnettävään tukeen ja vähennetään sit niitä eroja, joita jäsenvaltioiden välillä on, kun näistä tuista puhutaan. Kiitoksia. Hyvät näistä herrat, jatkuvasti toistelette, että no, teen yhteenvedon niin poispäin, mutta kukaan ei mitä yhteenvetoa tee. dobro polazište za daljnje rasprave i sadrži... Puheenjohtaja, niin tämä komission ehdotus on mielestäni hyvä pohja tuleville keskusteluillemme ja tässä ehdotetaan ratkaisuja, miten voidaan yksinkertaistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja vähentää byrokratiaa viljelijöiden osalta. Olen myös tyytyväinen lähestymistapaan, joka liittyy tuki, suorien tukien mm, uudelleenjakoon. Tämä on nyt paljon tasapainoisempaa toimintaa. Ei enää ole näitä suoria tukia, jotka päätyvät vain suurten viljelyiden käsiin. Edelleen että asetetaan rajat suorille tuille, suorat tuet otetaan käyttöön pienille ja keskisuurille viljelijöille. Nämä ovat kaikki tervetullutta sitten sukupolviuudistus on kysymys, joka koskee meitä kaikkia. Tarvitaan ero aloittelevan viljelijöiden ja nuorten viljelijöiden välillä. Ja muistutan siitä, että te olette jo luvannut meille toimia niin, että korot tasoitetaan tai tehdään samanlaisessa kaikissa jäsenvaltioissa maataloudessa. Minkälaista hallintamekanismia jotta toteuttaa, jotta varmistetaan se, että YMP pysyy todellakin yhteisenä EUn maatalouspolitiikkana? Kiitos. Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, Kiitos. komisji omawialiśmy mm, raport. Kiitos komission jäsen. Meikö hiljattain valiokunnassa puhuttiin tilintarkastustoimistoimen kertomuksesta 2005-2013 kaudelta. Tämä kausi osuu aikaan ennen teidän komissiokauttanne, mutta raportissa kerrottiin kahdesta kielteisestä kehityskuluista. Yksi oli se, että tilojen määrä vähenee nopeaa vauhtia. Useimmiten katsovat perhetilat ja sitten ikääntyminen. 80 prosenttia viljelijöistä on 45-vuotiaita tai vanhempia. Jos nämä prosessit saavat jatkua, niin luokaturva Euroopassa ei voi toteutua. Ettekö usko komission jäsen, että YMPn kautta pitäisi pyrkiä taistelemaan tällaisia kehityksen kulkuja vastaan. Ja onko niin, että YMP ei ehkä riitä, vaan tarvittaisiin myös kohesiopolitiikan varoja? Thank you, um, Chair. Um, I... all... Kiitos Commissioner, minäkin luin tämän sivulla 14. Muistaakseni monet varmasti olivat hämmästyneitä kuinka tylyltä tämä kaavakuva näyttää. Se osoittaa erot keskiverto tulojen välillä viljelyllä ja miten sitä vertaa sitten teolliseen palkkatuloon. Omassa maassani esimerkiksi yksi kolmas osa viljelystä saa vähemmän suhteessa muihin työntekijöihin. Ja tässä tämä ongelma piileekin. Jos tätä ei ratkaista, emme pysty rohkaisemaan nuoria ihmisiä päätymään viljelijöiksi. Emme rohkaise ihmisiä jatkamaan työtä tiloilla – jotka tällä hetkellä ovat toiminnassa, emmekä pysty säästämään maaseutuja, jotka ovat riippuvaisia tästä. Ensinnäkin parempi hinta tuotteesta pitää antaa, toiseksi meidän pitää suunnata tarvittava tuki ihmisille, jotka tarvitsevat eniten. Tämä vuoto, joka julkaistiin, siinä sanottiin, että komissio aikoo ehdottaa tällaista ylätasoa 50-60 euroa. Se puuttuu tästä eh, ehdotuksesta. Ellei ole tätä ylätasoa, niin silloin ei saada tätä tarvittavaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Tätä varten ympäriltä. Aiotteko te yhtyä meihin, että saadaan enemmän oikeudenmukaisuutta YMP, että ei synny enää tällaista tilannetta, missä pieni määrä viljelijöitä saa valtavia summia ja toisilla on vaikeuksia selviytyä hengissä? Chair, the Commissioner. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, komissaari. Minusta tämä teidän tilat on hyvä. Ja se on mielenkiintoinen siitä syystä, että minä pidän todella ajatuksesta siitä, että meillä on enemmän tulosakuista politiikkaa. No se on mielestäni tärkeää siksi, että se mikä meillä nyt on, on todellinen menetelmäpohjainen lähestymistapa, yhden koon menettely, joka ei sovi oikeastaan kenellekään, mutta Euroopan unioni vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Toivon, että todella voitte saada aikaiseksi uuden järjestelmän, jossa korvataan viherrytys ja vapaaehtoistoimenpiteet ja saadaan aikaiseksi enemmän nimenomaan tuon tavoitteeseen sopiva lähestymistapa ja katsotaan näitä, näitä tavoitteita enemmän ja meillä on kannustimia eikä niinkään paljon rangaistuksia. Ehkä voisitte tästä jotain sanoa. Se on siis kysymykseni, että millä tavalla otamme huomioon itse viljelijän tiedon ja kokemuksen, millä tavalla viljelijöille annetaan vastuu siitä, että pääsee tavoitteeseen. Sen sijaan, että meillä on ohjelma, jotta kansalliset hallitukset tai me teemme toimenpiteitä ja sanomme, miten tulee toimia, sillä viljelijäthän tuntevat tämän tilanteen parhaiten. Dank u wel, voorzitter. Eh, dank commissaris Hogan. Ehm, Komissaari Hogan, eh, viime vuosina on tehty uhreja sääntelyllä, miljardit eläinuhrit, biodiversiteetti on kärsinyt lannoitteet ja viljelijät ovat jo, joutuneet konkurssin Puheenjohtaja, minulla on kaksi tärkeää kysymystä komissaarille. Aloitan eläinten hyvinvoinnista. että sanoitte, että tämä oli seitsemän kertaa esille tässä raportissa. Kyllä, luitte ihan oikein, laskitte oikein, mutta ette ehkä kuitenkaan tiedä, että kun puhutaan eläinten hyvinvoinnista, jos se on, se on puhuttu otsikosta kuitenkin sanana, ja sitten jää oikeastaan vain kaksi kertaa se mainitaan yhdessä lauseessa. Olette sitä mieltä, että kansalaiset vaativat tätä, milloin komissio itse voi pyrkiä sääntelemään paremmin eläinten hyvin, hyvinvointia, koska jos nyt pyritään vain toimimaan tämänhetkisen sääntöjen mukassa, niin se ei vielä riitä. Ja sitten puhutte kestävyydestä ja uudenaikaisemmasta ja pitäisi toimia siis vieläkin eläinystävällisemmin. Voorzitter, dank u wel. Ja, ah. oh, monsieur, monsieur le commissaire. Hyvä. Komissari, puhuitte meille yksinkertaistamisesta, nykyaikaistamisesta, siirte tuloshakuisuudesta, toimenpidepohjaisuuteen. Se on täysin uskottavaa, mutta se, että kun pyritään vähentämään budjettiamme, niin se, että poliittisen välineiden määrittely palautetaan jäsenvaltiolle on minusta kyllä aika riskialtaista, kun katsotaan sitä eurooppalaisesta näkökulmasta myös ympäristötavoitteiden asettaminen. Kaikki tämä johtaa ehdottomasti siihen, että markkinat pirstaloituvat. Hyvä komissaari, me odotamme myös kriisinhallinnan ja riskinhallintavälineitä. Te kävitte paljon neuvonpitoa, kävitte Task kanssa näitä asioita läpi, katsoitte sen päätelmiä. Ja sen pitäisi olla irrotettu tuon kriisinhallinnan YMPn vuosibudjetista. Teillä on paljon tavoitteita tulevalle yhteiselle maatunnuspolitiikalla, Jäsenvaltioiden viljelijät eivät enää kes- jaksa kestää tätä maatalouspolitiikkaa, joka kolmen vuoden välein muuttuu ja sen vaikutuksua Yömpöissä meillä ei ole sellaista maanviljelystä, joka tarjoaa terveitä ja ravintoarvoltaan hyviä elintarvikkeita kuluttajille. Siksi olen pettynyt. Olen pettynyt siihen, että teidän tiedonannossanne puuttuu visioita mutta voitte ehdottomasti kyllä luottaa siihen, että meiltä tulee palautetta, erityisesti minulta. Mocne słowa. Pan poseł Jara. Ja, vielen Dank, äh, Herr Kommissar. Niin, kiitos oikein paljon komission jäsen. Alku kuulosti lupaavalta enemmän joustoa viljelijöille, katsotaan tavoitteita eikä toimia. Tehdään vain näin, mutta pari ehtoa tehokkaat toimet, jotta ylisääntely estetään jäsenvaltioissa, ettei jäsenvaltioiden byrokratia estä tuota vapautta, jota Brysselistä annettaisiin. Toiseksi, voitaisiinko rohkeasti koko paketti viherryttäminen, uudet tavoitteet pistää toisen pilariin sinne, mihin ne asiat kuuluvat. Ympäristötoimet ovat toisessa pilarissa – ensimmäistä pilaria pitää voida vähän virtaviivaistaa. Ja pieni lisäkysymys. Mitä tapahtuu, jos tavoitteisiin ei päästä? Kuka maksaa virheistä, jäsenvaltiotko vai viljelijät? Oikeudenmukaisuus. No, ajatellaanko, että suorat tuet jaetaan oikeudenmukaisemmin? Näin voidaan päästä eroon eroavaisuuksista jäsenvaltiossa. Jossain maassa on satojen eurojen erot per hehtaari tuissa. Tähän pitää puuttua. Ja kolmanneksi pyytäisin, että ottaisitte vastaan apua. Me voimme parantaa ehdotusta. Edeltävän ehdotukseen tuli yli 7000 tarkistusta. Tässäkin lupaamme aktiivisesti osallistua tähän lainsäädäntötyöhön. Kiitos oikein paljon. No. Może nie aż tyle. Pani poseł e, Schirchuber. Kiitoksia, niin no ehkä näin paljon. Schreier. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik, denk, uh, ik ben blij met het voorstel wat hier ligt. En deze zaal legt... Kiitos puheenjohtaja. Olen tyytyväinen tähän ehdotukseen. Me olemme nyt ihan hyvässä seurassa, mutta viljelijät haluavat kai olla viljelijöitä. Haluamme huolehtia ympäristöstä ja eläinten hyvinvoinnista. Biodiversiteetti, hyvä asia, voidaan myös hoitaa sitä kansallisesti, mutta miten nämä kaikki as- asiat lasketaan yhteen? Jos ajatellaan, mikä määrä tukia menee ainoastaan 20 prosentille viljelijöistä. Ja sitten tämä tuen yläraja. Jos ajatellaan suuria monikansallisia yrityksiä. Ne ovat ostaneet valtavia maamääriä ja voivat nyt pilkkoa sen pienemmäksi. Miten meillä selviää tavallinen viljelijä, niin kuin te lupailitte puheenvuorossanne? Kiitoksia. Herra komissaari, näin paljon toisaisuusperiaatetta kaikissa päätöksissä. Tämä antaa paljon päätösvaltaa jäsenvaltioille. Kysyykin, kun Puhutte joustosta. Tarkoittaako tämä sitä, että rahoja siirretään pilarien välillä näin paljon toisellisuusperiaatteen kautta Eikö se avata yhteisrahoittamisen? Eikö tämä ole selkeästi, selvästi uudelleen kansallistamista YMPssä? Sitten toinen kysymys. Jäsenvaltio valtioiden pitää olla enemmän vastuussa, olla avoimempia, mutta mietin, jos ei täytetä tavoitteita, niin loppujen lopuksi kuka on sitten vastuussa, jäsenvaltioko vai viljelijä? Kuka asettaa sanktioita, komissio, jäsenvaltio vai rangaistaanko jäsenvaltiota ja mi- miten rangaistaan varojen menetyksellä. Entä sitten viljelijät? Minä en nyt ymmärtänyt, haluan enemmän tietoa tästä. Ja sitten teidän pitää selittää mitä ovat nämä uudelleenjakotuet, koska nyt kun luin näistä suorien tukien rajoittamisesta, kasvista maksusta, haluaisin tätä, kuka niitä jakaa, keiden välillä, keille. Te puhuitte siitä, että uudelleen jaetaan jäsenvaltioissa vai uudelleen jaetaan yhden jäsenvaltion sisällä. Tämä oli hiukan epämääräistä minulle. Sitten vielä lopuksi te puhutte maahanmuutosta ja on totta. Totta, tämä on demografinen haaste myös, mutta kun ajatellaan maastokehitysrahastoa, voidaanko maksaa politiikasta, joka pitäisi maksaa budjetin muista oh, otsakkeista, esimerkiksi yhteistyöpolitiikasta. Pitääkö meidän käyttää maaseuturahoja tähänkin? Kiitos. Edustaja Kalinowski, kiitoksia. Komissaari. Euroopan komission eri tasoilta kuullaan jatkuvasti ilmoituksia siihen suuntaan, että ehdollisuus otetaan käyttöön sillä, miten jäsenvaltiot saavat käyttöönsä eurovaroja. Voin kuvitella tällaisen tilanteen muutamassa jäsenvaltiossa, mutta en voi kuvitella, että viljelijöiden tulisi joutua maksumiehiksi siitä syystä, että hallitus tai toinen rikkoo meidän standardejamme Toivottavasti olette tässä samaa mieltä. Jos tämänkaltaisia ajatuksia esitetään, niin toivon, että olette niitä vastaan. Toinen kysymykseni nyt jäsenvaltioilla on jonkun verran joustavuutta. Ne esimerkiksi voivat siirtää eri pilareiden välillä rahaa. Tietysti tarkastellen tietyn alueen tai maan tilannetta. Mielestäni tämä väline on hyvä. Haluaisin kuulla näkemykseni siitä ja äh, kiitoksia näistä lainsäädäntöehdotuksista. Eh, kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Niin, tämä tiedonannossa on kyllä kiinnostavia ehdotuksia, totta. Ja lisäksi vielä vähän laajemmin tarkastellaan asioita, mutta haluaisin esittää muutaman kysymyksen, joista, jotka herättävät hiukan epäilyä kohdalla. Niin tämä suurempi toissijaisuus ja tarkoittu, tämä on selkeä tavoite EU-ssa. Tämä huolestuttaa minua kahdellakin tavalla. Ensinnäkin tulokset sisämarkkinoiden kannalta, tämä toissijaisuus, periaatteen käyttö, koska on yhteisiä sääntöjä, mutta on myös paljon eroja tulokset sisämarkkinoiden kannalta ja sitten toiseksi mahdollinen yhteisrahoitus, joka tästä voi olla tuloksena. Tässä mielessä minua huolettaa tämä toissijaisuus, joka on nyt merkittävän päätelmän ehdotuksessa. Minä haluaisin myös, että olisi muutoksia markkinavälineen käytössä markkinavälineistä, markkinoista puhutaan paljon, mutta ei ehdoteta muutoksia markkinavälineen käyttöön. Meillähän on sääntelyä epäloista toiminnasta ja niin edelleen, mutta Omnibuksen lisäksi juuri mihinkään muihin toiminnoille on ryhdytty. Mistä markkinavälisestä tästä olisi nyt kyse? Sitten haluaisin kysyä teiltä, aiotteko puolustaa YMP-budjettia komission edessä. Tiedän, mitä te sanotte, että minun pitäisi pyytää, että Espanja antaa enemmän rahaa ja hallituksemme tekisi enemmän kyllä, mutta minä sanon taas teille, että teidän pitäisi vakuuttaa komissaari Oettinger siitä, että enemmän varoja tarkoita sitä, että vähennetään varoja kohesio- ja YMP-politiikasta. Katsotaan, pystytäänkö näistä keskustelemaan yhdessä. Sitten uskotteko te, vielä viimeinen kysymys, että on mahdollista saada aikaan hyväksyä kesäkuussa sellainen etus, johon ei liity sopivaa rahoituskehystä ennen kuin vuot ma- maaliskuussa 2019. Uskotteko tämän mahdollista? Uskon, että kun puhutaan vaikka biologi- ma- luomuviljelystä, sehän jo aika kauan. Uskon, että on aika mahdoton saada tämä hyväksyttyä näin nopeasti. Merci, euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä komissaari. Kiitoksia tästä tiedonannosta. Tänä päivänä saadaan nähdä erittäin monia mielenkiintoisia asioita. Täällä on otettu usein esille vesin jossa asetetaan tavoitteita, joka antaa jäsenvaltioille vapaat kädet sen täytäntöönpanemisen. Tästä huolimatta aivan legitiimisti olemme huolissamme huolissamme esimerkiksi yhteisrahoituksesta ja täytäntöönpanosta. Viimeisimmässä YMPssä valmistelimme aivan upeita asioita, ja kun ne sitten tulivat tuonne kentälle, kun tekstimme kävivät tuon myllyn läpi, niin tuon, te- tuon lainsäädännön täytäntöönpano johti siihen, että tuota rahaa lopuksi sitten suunnattukaan kentälle. Eli jos mennään johonkin muuhun suuntaan kuin tähän teidän, teidän suuntaan ja katsotaan niitä ehdotuksia, joita jäsenvaltiot tekemään, niin maatalouspolitiikasta voidaan ajatella, että se hyödyttää muita politiikan aloja, kuten esimerkiksi ympäristöpolitiikkaa, ja meidän täytyy saada tässä kohdin vakuutukset siitä, että tämä todellakin jää maatalouspolitiikan piiriin. Tässä tiedonannossa mielestäni puuttuu kappale siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Sillä jos me pohdimme tätä omaa puitteistoa, meidän täytyy katsoa sitä, mitä muuallakin tehdään. Ja hyvin monet muut laittavat lisärahaa pöydälle. Näin ei meillä välttämättä ole. Ja sitten olen yllättynyt siitä, että tekstissänne ei ole mitään mainintaa työkaluista, joiden avulla hyö, tullaan ulos Brexit-tilanteesta ja kriisihallinnastakin puuttuu tietoja. Mehän olemme luoneet omnibusin ja olemme sanoneet, että hoidamme kriisin seuraavassa YMPssä, mutta mitään kohtaa teidän tekstissänne ei ole avattu tähän suuntaan. Anteeksi, että puhuin pitkään. Edustaja McGuinness. Thank you. Um, kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Tämä pitää varmasti lukea usat kerrat, jotta ymmärtäisi kaikki yksityiskohdat. Minun kysymykseni on seuraavanlainen. Kun katsotaan perus maksuja viherryttämistukia. Pidetäänkö niistä kiinni vai onko niin, että viherryttämisosiosta päättää jäsenvaltio? Puhuitte Irlannin tilanteesta, jossa pyritään huolehtimaan erittäin hyvästä ympäristöystävällisestä viljelystä. Kuuluisiko se tämän alle silloin? Ja sitten se, että jäsenvaltioilla on enemmän vastuuta niin mehän olemme yleensä valittaneet aina komissiosta ja jäsenvaltiot valittelevat sitä, että komissio valvoo liian monia asioita. Ja tässä tiedonannossa sanotaan, että me annamme teille jäsenvaltioina enemmän vastuuta kannettavaksi. Varmasti kiinnostavaa nähdä, miten jäsenvaltiossa suhtaudutaan tähän vastuuseen. Miten määritellään aktiivinen viljelijä? Aito, aktiivinen viljelijä on hankala, kun aktiivinen viljelijäkin oli jo hankala. Onnistuvatko jäsenvaltiot tässä? Ne, jotka saavat jo paljon tukia, kuuntelevat varmasti täältä, ovat lukeneet tämän. He varmasti voivat jakaa näitä maksuja useampaan osaan. Meidän pitäisi varmasti keskittyä keskiarvoon. Kiitos. Santos. Obrigado, Presidente, caro Comissário. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komissaari. On hyvä, että komissio on sitoutunut monimuotoistamiseen maataloustoiminnassa, kun muistan, kuinka tärkeää se on kiertotaloudelle, biotaloudelle, nuorisotyöllisyys. Nämä ovat kysymyksiä, joita meidän pitää hoitaa, ajatellaan tulevaisuuden haasteita. riskin, riskinhallinto komission pitää pystyä takaamaan, että se teki tarvittavat sääntelyt niin, että markkinahäiriöt eivät tee tuotannosta mahdotonta maataloudessa. Puhuitte selkeästä kannasta, miten ra- yhteisrahoitetaan suoria tukia mutta tämä ei näytä olevankaan mukana loppuversiossa. Mikä teidän näkemyksenne on tästä, komissaari? Sitten maaseudun kehittämisestä haluamme enemmän täydentävyyttä suhteessa muihin EU-politiikkoihin. Mehän haluamme optimoida varojen käytön. Täällä mainitaan maaseudun mm, tarkastustoiminta, että varmistetaan, miten tämä vaikuttaa muihin aloihin maaseudulla miten tämä mekanismi teidän mielestänne voi toimia tai toimii? Uh, thank you very much. Uh, great. Kiitoksia. Hienoa nähdä, että täällä on näin paljon porukkaa paikalla. Jotain tärkeää varmaan tapahtuu, kun tavallista talo on ihan tyhjillään. Komissari sanoitte, että tämä ylärajan asettaman ja normaali lähentyminen on jo olemassa. Ja että olisimme voineet saavuttaa monet niistä, mitä puhuitte jo edellisellä kierroksella, edellisen komissaarin ehdotuksen puitteissa – suojataan perheviljelmiä, tuetaan perheviljelijöitä ja perhetiloja. Jos viette tämän läpi sellaisena kuin se on, niin mikäs nyt sitten estää, että kansalliset jäsenvaltiot tätä muokkaavat, niin kuin esimerkiksi Irlannissa viime kerralla tehtiin. Ja nyt kun puhutaan siitä, että niillä annetaan lisää valtaa, sillä Dynagolin ja muiden kaltaiset maakunnat Irlannissa olisivat saaneet 11 miljoonaa vuosittain enemmän vanhan järjestelyn kautta, joka olisi auttanut näitä pieniä perhetiloja, E, ympäristöllisesti kestävää viljelystä harjoittavia, mutta näinhän ei tapahtunut. Ja se, mitä me nyt toivomme saamme vuoteen 2020 mennessä, oli se, että meillä on se tilanne, jossa jotkut viljelijät saavat 700 euroa hehtaarilta ja toiset 160. Kaikki tämän järjestelmän puitteissa, jossa suurin osa siitä, mistä te puhutte, olisi voinut tapa toteutua. Mikä siis estää, ettei tämä tapahdu uudelleen? Vielä kysymys teille. Jäävätkö viherysmaksut pilarin yksi? Ja kun puhutaan tarkkuuteen ja ihmisten asiakirjan lukemiseen, sanoitte täällä ja totesitte kontvaliokunnassa, että maksut ovat sellaisia kuin ne ovat, koska ne ovat maapohjaisia. Eihän ne pohjaudu maa, eiväthän ne pohjaudu maahan, paitsi niissä maissa, joissa on tasamaksut. Näin ei ole Irlannissa. Irlannissa ne pohjautuvat historialliseen dataan ja siihen, mitä viljelijät ovat aiemmin tehneet. 20, jopa 20 vuotta sitten. Siksi se, mitä sanoitte, ei ole oikein. Jäävätkö viherryksmaksut pilari yksin ja mikä estää sen, että kansalliset hallitukset eivät tee mitä huvittaa, varsinkin kun niille annetaan mahdollisuus tehdä mitä huvittaa ja meidän ainakin tekee, sen voi taata. Nie zgadzam się z, panowy z pana wypowiedzią, że sala nasza jest zwykle pusta. Zdarzyło się to raz, więc proszę nie uogólniać. Minä olen kyllä aivan eri mieltä siinä, että huone on eh, tyhjä. Se on ainoastaan tapahtunut kerran vain. Tämä on loukkaavaa meitä kohtaan Aikapa yleistäkö. Ja... Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Todella mielenkiintoisia asioita tässä asiakirjassa. Byrokratian purkaminen, yksinkertaistaminen. Varmasti tarvitaan ihan uutta lähestymistapaa. Myös se ajatus, että ympäristötoimet ajatellaan uudella tapaa, on ihan mielenkiintoinen. Ja muuten tämä ehdotus, niin seitsemän vuotta sitten hän kollega Des ja minä ehdottelimme tällaista. Eteenpäin ei päästy ehkä tällä kertaa. Hienoa, että puhutaan myös tuottajajärjestöistä. Toivon, että niillä aloilla, joilla tuottajajärjestöillä on tärkeä rooli, erityisesti hedelmä- ja vihannesalalla, voidaan kehitellä näitä ohjelmia eteenpäin. Mutta jäin pohtimaan tukia ensimmäisessä pilarissa. Tästä ei sanottu paljonkaan. Nyt maksetaan sellaisia tukia, jotka osittain omassa maassani lasketaan historiallisten lukujen pohjalta, sellaisen tuotannon pohjalta, joka oli vuonna 2017. Eli voimme maksaa vähitellen sellaisesta, joka perustuu 27 vuoden takaiseen tietoon. Tällaista ei voida hyväksyä. Tässä on ajateltava konvergenssia jäsenvaltioiden kesken, mutta myös jäsenvaltioiden sisällä. Kiitos. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Viikko sitten mm, Viikko sitten lähetitte minulle asiakirjan, missä ei ollut 4.2 kohta. Nyt on saatu vain tämä 4.2 kohta. Teidän käännöksenä, että puhu, puheenvuorossa olette puhuneet ollenkaan tästä kohdasta. 4.1 on kuitenkin tämä tärkein kohta, mutta ette halunnut puhua tästä puheenjohtaja, koska se on kaikkein poliittisin kohta. Nyt haluatte ehdottaa sitä, että parannetaan YMPtä, so, niin, että otetaan huomioon alunen kehitys ja mm, mm, maahanmuuttopolitiikka. Onko tämä nyt sitten YMP on äh, hyvää tuloksellisuutta? Haluatte, haluatte varmaankin korvata viljelijät jotka, viljelijät, jotka tekevät itsemurhan maahanmuuttajilla. Jälleen kerran kyseessä on teidän politiikanne, joka aiheuttaa itsemurhia. Minä olen todellakin sitä mieltä, herra komissaari, että toimitte toisen kuin, täysin toisin kuin kansalaiset haluavat. Jälleen kerran tämän tällaista politikointia maatalouskysymyksessä. Ei, me emme halua maahanmuuttajia, emmekä varsinkaan maaseutukysymysten yhteydessä ja maaseudulla. No, ale sporo pracy mamy jeszcze w rolnictwie. Pan poseł Paljon työtä on tehtävänä maatalouspuolella. Seuraava puhuja. Dava някои насока, които ще дадат глътка. Hyvä komissaari. Minusta tämä teidän tiedonantonne tarjoaa tiettyjä suuntaviivoja, joka antaa hengähdysmahdollisuuden eurooppalaisille viljelijöille. Kuitenkin on huolestuttava ero eri versioiden välillä. Aiempi versio tiedonannosta sanottiin ja siteran sitä. YMP tulisi edelleenkin vähentää eroja keskimääräisissä tukimäärissä jäsenvaltioissa. Tällä hetkellä kuitenkin teksti sanoo seuraavaa. YMPn tulisi vähentää eroja jäsenvaltioiden välillä, kun kysymys on tuista. Tässä ei ole kyseessä mikään kieliopillinen nyanssi, vaan olen huolissani tästä muutoksesta. Minä uskon siihen, että kaikkien EU-viljelijöiden tulisi saada samankaltainen rahoitus seuraavan YMPn puitteissa. Me olemme kaikki yhtenäismarkkinoilla me kaikki noudatamme samaa lainsäädäntöä ja minusta olisi epäoikeudenmukaista olla tukematta niitä jäsenvaltioita, jotka liittyivät vuonna 2004, 2007 ja 2013 samalla tavalla. Voisitteko komissaari sitoutua siihen, että samankaltainen rahoitus suunnataan kaikille? Äh, Kiitos oikein paljon komission jäsen. Puhutte siitä, että tarvitaan uudenlaista maatalouspolitiikkaa, jossa määritellään tavoitteet ja jäsen jätetään jäsenvaltioiden tasolle toteuttaminen, miten tavoitteisiin päästään. Ja välivastauksissa sanoitte, että tavoitteet määritellään saman tyyliin kuin aina. Tässä rupesin oikein kuuntelemaan tarkkaan. Tavoitteista on puhuttu, mutta niihin ei ole päästy. Ja tässä on uutta, että toisessa pilarissa jäsenvaltiot myös päättävät, minkälaisia ohjelmia esitetään. Viherryttämisen yhteydessä – kaikenlaisia mahdollisuuksia, joista jäsenvaltiot jotain valitsevat, mutta tavoitteisiin ei päästä. Ympäristövaatimusten osalta sama ongelma, ilmastoongelma, ympäristöongelma, biodiversiteettiongelma, hyönteiset kuolevat. Kyllähän tässä tarvitaan jotain perusvaatimuksia yhteisiä sellaisia. Ei kaikkea voi jättää jäsenvaltioiden kontolle. Voisin kuvitella, että tämä toimii, jos hyvin tiukkaan määritellään tavoitteet saadaan hyvät indikaattorit ja hyvä valvonta. Mutta tähän mennessä on aina käynyt niin, että alku lähti liikkeelle ihan hyvin ja sitten kaikki pääsevät vesittämään niin uudistusta, että lopulta ei voida uudistuksesta enää puhua. Kiitos. So, Uh, thank, thank you, Chair. Um, I, should begin with an apology. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Pitäisi pyytää anteeksi tähän alkuun. Tulin myöhässä ja menetin teidän puheenvuoron, tai en kuullut sitä, mutta olin tässä kaksi kertaa ylempänä, johdin kokousta um, maametsätaloudesta. Silloinhan on kyse siis puista ja maanviljelystä. 90 prosenttia alueesta. on tällaista maanviljelys- ja metsäaluetta ja tästä voidaan paljonkin hyötyä se sitoo kaksi kertaa niin paljon hiilidioksidia kuin perinteinen viljely. Se on hyvä verenlaadulle, eläimille, biodiversiteetille. Se auttaa estämään tulvia. Se on hyvä elintarvikelaadulle. Sitten raportti, jonka EU on rahoittanut annan tästä teille kopion. Tämä liittyy maatalous, maa- ja metsätalouteen ja ja siksi olin iloinen, kun avustajana täällä kuunteli puheenvuoron, te olitte sanonut, että Bryssel ei enää tule sanelemaan, kuinka monta puuta voi olla. Tämä avaa tietä peltometsätaloudella ja haluaisin ostaa teille aikanaan Guinness Pointin, missä voimme sitten keskustella jos ajatellaan ohraa, joka on tuotettu peltometsätilalla, onko se, parem- se on paremman laatuista kuin muu ta- toinen oh- ohra, ja se myös saa Guinness-oluen maistumaan paremmalta. On no, kiinnostavampaa juoda Guinnessia kuin puhua ohrasta. Dziękujemy. Pan poseł był organizatorem tego, tego spotkania, o którym mówił, w którym uczestniczył. Kiitoksia. Edustaja Buda seuraavana kokouksen järjestelmä. Kiitoksia. Te välititte meille tämän tekstin ja kiitoksia siitä, että tuette viljelijöitä. Kuuntelin huolella kohta, joka koskee näitä suoria tukia. Olette sitä mieltä, että kyseessä on kokonainen turvaverkosto viljelijöille. Voisitteko antaa lisää yksityiskohtia siitä, millä tavalla nämä suorat tuet toteutetaan suhteessa jäsenvaltioihin? Olen huomioinut myös teidän viittauksenne Junckerin suunnitelmaan, joka koskee itä, länsi, pohjois, etelä tasa-arvoa. Minä mielestäni YMP pitäisi vähentää näitä eroja, mutta pitäisi vai sen täytyy, siinä on ero. Sillä rehellisesti sanoen minua huolettaa tämä lineaarisuus suorissa tuissa idän ja lännen välillä Euroopan unionissa. Sen sijaan markkinat ovat identtiset riippumatta siitä, miten tätä, näitä suoria tukia katsotaan, onpa niillä sitten yläraja tai ei, on tärkeää, että sama viljelijä voi lähteä samasta lähtökohdasta, kun kysymys on suorista toista, sillä he toimivat samalla yhtenäismarkkinoilla. Kiitos. Jeśli można, to ja mam takie pytania. Po pierwsze, wspólne... No niin, jos sopii, niin minullakin on kysyttävä. Meillä on tavoitteet jäsenvaltioissa. Ja jäsenvaltiot ovat vastuussa sellaisen strategian esittämisestä, jonka avulla täytäntöön pannaan näitä tavoitteitamme. Nämä strategiat sitten tarkastettaisiin komissiossa. Mitkä siis ovat ne kriteerit, joilla näin tehdään? Annetaanko ohjeet sen suhteen, mitä tulee tehdä näissä strategisissa suunnitelmissa niin, että niitä kohdellaan yhdenveroisesti tietysti kaikkea voidaan lisäkehittää, mutta meidän täytyy aloittaa tämä ajatusprosessi nyt. Markkinat, markkinavakaus, kriisi, tulot, nämä kysymykset ovat sellaisia, joista olette mielestäni puhunut hirvittävän paljon. Ulkoisten olosuhteiden ongelma, kaikki tämä muokkaa YMPtämme. Uusi YMP täytäntöön vuodesta 2021 eteenpäin, eli meillä on kolme täyttä vuotta – ja tässä välissä meillä on Omnibus, joka toivottavasti yksinkertaistaa asioita viljelijöille. Joten YMP on helposti, helpommin sulateltava. Ja nyt me olemme kaikki puhuneet siitä, että haluamme tehokkaan, vakaan YMPn Yönpesään ei kysymys ole pelkästään rahasta, vaan jos ihan reellisesti puhutaan, niin mitä mieltä olemme, että tämä budjetti kuuluu Brexitin seurauksena? Mistä rahat otetaan? Meidän pitäisi rehellisesti sanoa viljelijöille jo etukäteen, että rahaa on tulevaisuudessa vähemmän. Puhumattakaan näistä uusista haasteista, joita syntyy. Niitä ehkä rahoitetaan kohesiopolitiikasta, mutta Brexit-budjettikuilu kuilu on asia, jonka suhteen meidän täytyy tehdä jotain. Eli Brexitin budjettiseuraukset. Tässä on kyseessä enemmänkin kuin rahaa. Meidän täytyy päättää näistä kaikista asioista Euroopan unionin tasolla. Joten minun mielestäni Brexitin seurauksena puuttuvat rahat voitaisiin korvata jäsenvaltioista tulevalla rahalla, mutta niitä ei tulisi rahoittaa EUn kautta. vaan jäsenvaltioiden budjeteista. Siinä määrin, kun Brexit-budjetti lyhenee. Tietysti säilyttäen samalla kilpailukykymme ja välttäen tilanteessa, jossa rikkaat jäsenvaltiot joutuvat maksamaan köyhemmille. Meidän täytyy kuitenkin nyt tästä puhua mielestäni rehellisesti. Uskotteko todella tai toivotte, että neuvosto lisää maatalousbudjettia? Kiitoksia. Ja kiitoksia kovasti Vaikeat asiat ovat sellaista, josta täytyy keskustella, joten pahoittelen. Thank you. Olkaa Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kaikille puhujille. Kiitän puhujia ensinnäkin. Niin, tässä käs- minä en voi käsitellä budjettikysymyksiä, jos te kysytte budjettivaikutuksista, niin teidän pitää odottaa seuraavaan toukokuuhun saakka, kunnes komission ehdotus tulee. En pysty sitä käsittelemään näin. Tämä asia on tässä tilanteessa. Toivon, että voisin antaa enemmän tietoja, mutta tätä asiaa ei ole vielä loppuun käsitelty. Mutta monet kysyivät, mitä me aiomme tehdä budjettitilanteessa, joka syntyy Brexitin takia. Tekin kysyitte puheenjohtaja. luvut ovat 10-12 miljardia vähem, miljoonaa vähemmän, kun on nettomaksuja jota UK maksoi kokonaisbudjettiin vuodessa. Yksi vaihtoehto on, että jäsenvaltiot myötä vaikuttavat enemmän kuin tällä hetkellä maksavat 1 prosenttia BKTstaan ja tämän takia täyttävät tämän budjettivajeen tällä tavalla. Toiseksi voisi olla tuoretta rahaa puolustu, puolustukselle, turvallisuuskysymykselle jäsenvaltiosta tai sitten omia, omavaraehdotukset Monti-raportista voitaisiin ottaa käyttöön näin saadaan lisät tuloja. Ja jos ei tässä onnistuta, jos ei saada lisätuloja, sitten pitää leikata menoja. Tämä on totuus. Minä olen sanonut puheenjohtaja viljelijöille ja järjestöille ja kaikille, jotka ovat halunneet kuudella viimeisen vuoden aikana, että tämä on faktaa. Ja voin toistaa sen uudestaan. Ja, ja voitte varmasti lobata jäsenvaltioitanne maa, maatalouspolitiikan ja budjetin puolesta, joka on välttämätöntä, jota YMPtä voidaan rahoittaa jatkossakin. Yksi kolmasosa pääministeristä jo viime, olen pyytänyt heitä tekemään jo näin viimeisen puolen vuoden aikana, siis pääministereitä. Sitten herra de Castro ja muut puhuivat riskinhallinnan ja kriisihallinnan ja riskihallinnan. Meidän pitäisi tukeutua tähän omnibus-asetuksen. Siellä on tehty paljon hyvää työtä, mitä tulee siihen, mitä voidaan saavuttaa tämän välineen kautta, joka vakauttaa tulot, miten se voi olla kannattavampaa, houkuttelevampaa. Voimme tukeutua tuottajajärjestöihin, niiden valtaan. Tästähän tehtiin erittäin tärkeä päätös Ranskassa, koskien kilpailulainsäädäntöä. Se oli hyvin tärkeä ennakkotapaus kilpailulainsäädännössä. Ja kolmanneksi tuo, äh, vakuutustuotteet pitäisi keskittyä näihin vakuutuksiin, jotta saadaan enemmän marginaaleja tai liikkumavaraa viljelijöille, että voidaan, he itse voivat puuttua kriiseihin silloin, kun niitä tulee. Nämä ovat vain muutamia kysymyksiä, joita olette jo käsitelleet onnistuneesti. Haluan onnitella ja kiittää teitä tästä, joten tukeudutaan tähän jatkossa, mutta en pysty sanomaan, mitä tapahtuu kriiseissä. En tiedä, onko erityinen kriisirahasto YMPn ulkopuolella vai sen sisällä. Tämä on budjettikysymys, mutta luonnollisesti olen samaa mieltä kaikkien tuntemuksesta sikäli, että tarvitsemme jonkinlaisen rahaston, että voimme äh, näitä kriisejä sitten käsitellä, joita aina syntyy. Ja sitten kun ajatellaan Espanjan tai Portugalin kuivuus tai tulvat Baltian tai Suomessa, ne ovat kaikki sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät tähän asiaan. Ja olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää harjoittaa hiukan solidarisuuttakin jäsenvaltioiden kanssa, sidosryhmien kanssa, viljelijöiden parissa kriisien aikana. Ja maaseudun ihmiset, niin kuin toimimme Italian tapauksessa, autoimme ihmisiä, jotka ovat kärsineet maanjärjestyksestä. Sitten Hella Meelo, kri, kriisinhallintakysymystä jo puhuin, mutta olen ollut hirveän Portugalissa ja siellä satoi kyllä. <laughs> Joten silloin kun minä olin siellä, niin kaksi päivää satoi. Joten en tietysti voi määrätä, minkälainen sää on, mutta ehkä sää eh, teidän osassa Portugalia ei sada, mutta siis kyllä myönnän, tämä on iso ongelma, kuivuus Portugalissa ja olemme keskustella tästä ja pyrkinyt varmistamaan. Niin, te sanotte, että kuuteen kuukauteen ei ole satanut, mutta kyllä satoi, kun oli siellä ainakin silloin, kun minä siellä olin. Joten strateginen suunnitelma ja kilpailu ja sisämarkkinakysymykset ovat niitä asioita, jotka ovat hyvin tärkeitä, joilla varmistetaan, että jatkoa syntyy ja suojaamme tietty, tietyltä, kysymyksiltä. Meillä tulee olemaan yhteistä maatalouspolitiikkaa ja haluamme yksinkertaistaa sitä ja aiomme myös tehdä. Ja sitten lähentyminen on tällainen budjettikysymys. Mitä enemmän meillä on rahaa budjetissa, sitä enemmän voimme tehdä lähentymiselle Konvergenssillä Tämä koskee myös Portugalia myönteisellä tavalla riippuen siitä, mikä päätös on, mutta jäsenvaltiot ja parlamentin jäsenet, erityisesti jäsenvaltiot, päättävät ensisijaisesti budjettitilanteesta, joka meillä on. Mitä enemmän voimme tehdä lähentymiselle, se löytyy tästä asiakirjasta, niin sen tyytyväisempi olen itse, mutta se vaatii kyllä rahaa jonkin verran ja tietenkin mielipideeroja on joissakin jäsenvaltioissa, miten tämä saavutetaan kaikki. Herra Peter mainitsi nuorten viljelijöiden tukemisen ja hän onkin vahvasti aina puoltanut heitä vuosien ajan jo, ja me varmasti aiomme tehdä kaiken mahdollisen, jotta voidaan tukea enemmän sukupolven uusiutumisessa. Tämä koskee uusia viljelijöitä, jotka ovat jo viljelijöitä, ja sitten taas viljelijöitä, jotka ovat eläkejässä. Mm. Mutta niin kuin sanoin aikaisemmin, tämä uusi malli tulee auttamaan tässäkin. Sitten uusi järjestelmä, josta te monet josta kysyitte ja olette huolissanne, ymmärränkin miksi, koska jotkut ihmiset eivät ymmärtäneet sitä. Puhun tämän sain ulkopuolista ihmistä. Uusi järjestelmä vaatii sitä, että jäsenvaltiot ja alueet ryhtyvät e- e- ennalta edeltävään arviointiin tarpeista, tavoitteista ja millä keinoin nämä tavoitteet saavutetaan. Interventiot on ennalta määritelty perussäädöksessä, ja tämä on sen mukaista, mitä te pyysitte puheenjohtaja, mitkä kriteerit ne löytyvät perussäädöksestä. Mukana on äh, sitomaton tuki tuettu, sido, sitomaton tuki ja niin edelleen, ja investointituke. Ja jos Tämä riippuu sitten komission hyväksynnästä, joka tutkii strategiaa, joka on ehdotettu, ja missä määrin se on johdonmukainen EU-tavoitteiden kanssa, ja minkälaiset tavoitteet on määritelty EU-ssa. Sitten johdonmukaisuus interventioiden suhteen, jotka on valittu. Tavoitteet siis määritellään jäsenvaltiossa. Tämä tukee tätä yhteistä osuutta yhteis- YMPssä, ja mielestäni tämän koko ideana tässä antaa enemmän mahdollisuuksia jäsenvaltioille viljelijöille tehdä näitä valintoja ja antaa tarvittava joustovara toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Ja niin kuin Rova McKinnon sanoi, annetaan tämä jäsenvaltioille. He kertovat valinnoista ja haluavat tehdä, jotta saavat aikaan tuloksia YMP mukaisesti. Ja tietysti Saksa, siellä on 16 osavaltiota. Ymmärrän kyllä, se vaikeus teillä on, mutta jäsenvaltio te olette ministeri ja herra Smithin min, Schmidt joutuu kuukausien tapaamaan 16 maatalousministeriä, joten niin kyllä hän ymmärtää, mitä tarvitaan, kun jäsentä, jäsennellyllä tavalla suhtaudutaan näihin EU-suunnitelmiin. Se ei aina suju helposti, joskus se on vaikeaa, mutta tällaista, tällainen jaettu toisiaisuus on jo nyt Saksassa ja samantyyppistä kehitystä löytyy muistakin jäsenvaltioista, ei ehkä samassa määrin kuin Saksassa siis tämmöinen vallan hajottaminen. Sitten viheryttämistä kysyttiin. Lyhyt vastaus, mitä aiomme tälle tehdä. Haluamme pois tämänhetkisestä vihertämisjärjestelmästä, haluamme parempia tuloksia ympäristön ja ilmaston kannalta. Miten toimimme? Ensinnäkin järjestelmä nyt on varsin monimutkainen, on monia eri ehdollisuuksia tässä järjestelmässämme hyvät käytännöt ja viheryttäminen ja niin edelleen, ja ne ovat päällekkäisiä keskenään. Ja tämänhetkinen pe- perustilanne voi olla myös hiukan epäselvä. Yritämme yksinkertaistaa asioita jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltiot määrittelevät tietyt ehdot, jotka parhaiten sopivat heidän viljelymallille mukaan lukien ö, ähm, ekologiset alueet. Sitten suorat tuet, yhdet ainoat säännöt ja kontrollisäännöt ja pyritään vähentämään hallintotaakkaa viljelijöille. Käytämme uusia teknologioita, teknologioita satelliitteja, jotka vähentävät sitä taakkaa, että joudutaan käyttämään ihmisiä, jotka joutuvat vierailemaan tiloilla ja luovat tällaista pelon ilmapiiriä näistä tarkastuksista, joten teknologia tulee nyt mukaan. Vuoden 20 jälkeen pystymme tekemään paljon enemmän tietojen ja teknologian avulla. Ja jäsenvaltioiden pitää selventää perusteella, niin missä, mihin voidaan sitten, mistä voidaan jatkaa näitä muita toimia. Haluamme rajoittaa päällekkäisyyksiä. EU-taso, ja toisaalta on jäsenvaltiotaso. Haluamme järkiperäistää näitä kontrolleja ja vähentää tar- kontrollien tarkastusten määrää 5 prosentista 1 prosenttiin. Säätelyteknologia voi tässä olla apuna, mutta haluamme myös suurempaa eh, ympäristötietoisuutta toimenpiteitä, jotka sopivat paremmin paikallisella tasolla, jotta voidaan saavuttaa tavoitteemme. Tätä olemme pyytäneet jäsen, pyydämme jäsenvaltiolta ja komissiosta hyväksy nämä ehdotukset. Olen kuullut monta kertaa teiltä, että toimenpiteet, joista Brysselissä on päätetty, eivät saa aikaan tuloksia ympäristön kannalta, joten meidän pitää pystyä parempaan. Ja tässä tarvitaan pysyvät laidunmaat, raportointi, biodiversiteettikysymykset ja komissio hyväksyy nämä suunnitelmat, mutta nämä tietyt ehdotukset täytyy olla mukana. Miten saavutetaan tavoitteet näillä politiikan saroilla, varmistetaan se, että jäsenvaltiot myös toimivat niin kuin sanovat ja, täytyy, ja komission pitää pystyä nämä suunnitelmat lopulta hyväksymään. Olin kyllä hämmästynyt, kuulin puhuttavan siitä, että voidaan siirtää enemmän rahoja kohesiosta maatalouteen. Olisin kovasti tyytyväinen, jos näin olisi, mutta kohesio ja maatalouspolitiikka, hmm, nehän tuota, näitä suuria mm, rahareikiä EU-ssa ja aina jonkinlaista kaupankäytä niiden välillä on, mutta minä en kyllä vastusta, jos haluatte tällaista ehdottaa, että enemmän kohesio varoja pantaisiin maatalouspolitiikkaan, mutta varmastikin löytyy sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät ehkä ole samoilla linjoilla. Sitten reilu maksujen jakaminen, herra Flanagan, McKinnes ja muut mainitsivat tämän. Ja se löytyy tästä asiakirjasta kyllä. mutta koska tämä on budjettikysymys, emme voi mainita suoraan vielä lukuja, mutta voitte kyllä nähdä, mihin me pyrimme, mitä tulee enimmäismaksuihin uudelleen jako tukea jaetaan erityisesti pienelle tilolle Tästä pitää päättää yhteissäätäjien toimesta mukaan lukien Euroopan parlamentti, onko tämä lakisääteistä vai vapaaehtoista. Ja sitten kaikki kysymykset, jotka liittyvät ulkoiseen sisäiseen eh, lähentymiseen, riittävät budjetin haluamme, enemmän tuloksia, mitattavuutta joten tässä viljelijöiden panos on tärkeässä roolissa. Mielestäni täällä puhuttiin, Rova Hasekan puhui eläinten hyvinvoinnista. Ainakin tämä on iso muutos maatalouspolitiikassa, että tunnustetaan se, että eläinten hyvinvointi on ongelma. Ja näin tässä on tehty ja katsotaan sitten, minkälaisia ratkaisuja voimme löytää, että tilanne paranee. Rova Dela, la, de de e. Kaikki tavoitteet ovat EU tasolla ja kaikki suunnitelmat täytyy hyväksyä EU-komissiossa, joten toivon, että tämä antaa teille tarvittavan vakuutuksen tässä ei mitenkään olla uudelleen kansallistamassa politiikkaa, vaan yritetään saada aikaan yksinkertaisempaa politiikkaa. Olen samoin että herra Jaarin kanssa. Meidän pitää tarkastella tätä liiallista <clears throat> säätelyä. Tähän on paljon tätä kultasilattua toimintaa teidänkin maassa, niin meidän pitää olla aktiivisempia jatkossa. Ja tästä olen samaa mieltä teidän kanssanne, jotta varmistamme sen, että tällainen turha byrokratia, joka, josta viljelijä kärsii, voimme valvoa tätä tehokkaammin kuin tällä hetkellä on tilanne ja komission pitää olla aktiivisempi tässä asiassa jatkossa ja voimme tehdäkin niin, kun, jos kun pyrimme täyttämään EU-tavoitteita. Mitä tapahtuu sitten tavoitteille, joita emme saavuta? Meidän pitää, pitäisikö olla jonkinlainen äh, sanktiojärjestelmä. Tässä oli samanlainen kysymys muiltakin. Jos emme saavuta tarvittavia tuloksia, niin silloin meidän täytyy täytäntöönpanna tämänhetkisiä toimenpiteitä ja keskeyttää maksuja kunnes maat täyttävät tavoitteet josta ovat jo sopineet kanssamme. Tämä on ainoa tapa, jolla voimme varmistaa, että EU on veromakseen rahoilla tehdään, mitä pitääkin tehdä, ja vain tällä tavalla jäsenvaltiot voidaan pakottaa täytäntöönpanemaan sen, mistä ovat sopineet meidän kanssamme. Me emme välttämättä puhu siitä, että pannaan enemmän rahaa maahanmuuttoon. Tässä pohdimme, mikä on ma- maatalouden rooli, mikä se voi olla poliittisesti, ja EUn investointiohje- ulkoisessa investointiohjelmassa, joka alkoi viime viikolla EIPstä. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että meillä on enemmän rahaa maataloudesta menee suoraan Afrikkaan. Me voimme käyttää hyödyksi tätä rahaa ja investointipankkia se voi tehdä enemmän, mutta meillä on monia käytäntöjä ja rakenteita ja tietoja, joita voimme siirtää kumppaneillemme Afrikassa ja niin teemmekin joiden maiden kanssa, mutta ei siinä määrin kuin pitäisi. Ja näin voimme auttaa heitä käsittelemään siis meidän pitää nyt jo tarttua tähän säännölliseen maahanmuuttoon, joka tulee isoksi ongelmaksi jatkossa, ongelmaksi jatkossa, jos me emme puutu. Maataloudella voi olla tärkeä rooli maahanmuuttokysymyksissä, erityisesti kun tarkastellaan, että 60 prosenttia taloudellisesta toiminnasta tietyissä Afrikan maissa liittyy maatalouteen. Erityisesti onko se naisviljelijöistä ja nuoret pitää saada enemmän mukaan tähän lisäarvoon, jota me voimme saada aika aikaan. EUn avulla ja e- Afrikka voi itse auttaa tietysti itseään. Näin saadaan ihmiset pysty ruokkimaan oman kansansa ja sen jälkeen sitten he voivat myös myydä vientiin ylimääräisen. Me tulemme käsittelemään jäsenvaltioiden kanssa näitä kysymyksiä koskien tätä uutta mallia ja saadaan tuloksia ihan niin kuin nämä kansalliset puitteet, jotka nyt ovat käytössä maaseutukehitysohjelmassa. Jäsenvaltioiden pitää kantaa vastuu alueiden kanssa ja esitellä omat suunnitelmansa. Ja rahan siirtyminen pilarista toiseen on nyt tällä hetkellä olemassa. Emme aio mitään isoja muutoksia tehdä, mutta tarkastelemme syitä, minkä takia varoja siirretään. Tietenkin puoltaisimme sitä, että varoja siirretään, jos se liittyy ilmastosyihin esimerkiksi tai maataloussyihin, koska Tässähän meillä on iso vastuu, meidän pitäisi suojella luonnonvarojamme. Sitten täällä tuli hyviä kysymyksiä sisämarkkinoista ja toisellusperiaatteessa. Toivottavasti tässä jo aikaisemmin kuvasin, miten tämä järjestelmä tulee toimimaan ja annoin teille tarvittavat vakuutukset. Minä en usko, ja tämä liittynyt yhteisrahoitukseen. En usko, että tämä on mikään moni äh, ristiriitainen kysymys, mitä tulee pilari yhden yhteisrahoituksen. Tätä on käsitelty tässä harkintapaperissa, mutta jotkut jäsenvaltiot sen ovat myös esiin. Jäsenvaltiot joutuvat päättämään tämän asian, saman Euroopan parlamentti kun on kyse siitä, miten rahoitetaan tuleva YMP. Mielestäni tulette näkemään näistä luvuista, joita annetaan jatkossa, ketkä ovat nettovoittajia, ketkä häviäjiä, että varmaankaan yksimielisyyttä tästä ei löydy. Sen voin ehkä jo varmistaa tässä vaiheessa. Ja meidän pitää kehittää parempia markkinavälineitä elintarvikeketjua varten. Työtähän on jo tehty paljon. Sitten tähän liittyy tämä ongelma epäreilut kauppakäytännöt. Ja nyt voimme tasapainottaa viljelijää suhteessa muihin toimijoihin elintarvikeketjussa. tämä liittyy myös tähän refit-prosessiin ja toivottavasti jatkossa voin meidän pitää tarkastella muitakin ehdotuksia, jotka liittyvät markkinavälineisiin kriskiin. yhteydessä. Puhuin aikaisemmin kriisin hallinnasta, riskihallinnasta. Minä tulen kyllä puolustamaan YMPtä, mutta se olen yksin kun on 38 prosenttia, kaikki haluavat osan tästä tietenkin, mutta näin tämä asia vain on, ja me loppujen lopuksi olemme riippuvaisia siitä, mitä voimme tehdä muiden komissaar- muille komissaareille, mutta ehdotus on vain yksi osa tätä yhtälöä, jäsenvaltioiden päätökset siitä, täyttävätkö EU-budjettivajeen johtuen Brexitistä, on myös äärimmäisen tärkeä kysymys. Kiitän myös Espanjan hallitusta sen ponnistusta tässä asiassa. Sitten Herra Dantaja, mainitsitte huolenne, mitä, mitä tulee näihin siis yksikön sisäisiin prosesseihin komissiossa ja toimielimessä. Ja maatalouden pitää aina taistella omista asioista ja muiden pääosastojen kanssa. Jatkossakin tulemme näin tekemään. Jotkut Tekin taisitte mainita sen, että emme ole tarpeeksi puhuneet siitä, mitä aiomme tehdä riskihallinnalle ja kriisinhallinnalle, mutta me olemme ainakin korostaneet näitä kysymyksiä täällä sivulla 17 ja 18 myös. Ja jos luette nämä kohdat, niin ehkä nyt pitäisi saada aikaan konkreettisia tuloksia mutta me voimme tukeutua siihen hyvään työhön, jota tehtiin Omnibusissa, eikä suorien tukien kustannuksella, jotta saavutetaan parempia tuloksia kriisinhallintavälineistä ja riskihallintavälineistä. Olen samaa mieltä Rova Mäkinis, että maataloudella on roolinsa ja on innovatiivisia käytäntöjä ja uusi järjestelmä antaakin tilaisuuden jäsenvaltioille esittää se joitakin innovatiivisia ehdotuksia, joita on ollut vaihtoehtona joissakin jäsenvaltiossa, jotta saadaan aikaan ympäristötavoitteita, joita olemme asettaneet. Ja Tätä kautta jäsenvaltiot voivat toimia joustavalla tavalla ja kun ne sitten tyydyttävät komission suunnitelman ja vaatimukset täyttävät että täyttävät tavoitteet ja paikansa tavalla pystyvät täytäntöönpanemaan tätä hyvällä tasolla ilman liiallista sääntelyä. Silloin olemme avoimia mahdolliselle ehdotukselle. Tämä on meistä innovatiivinen tapa tukeutua parhaimpiin käytäntöihin EU-ssa eri jäsenvaltioissa ja myöntää, että yksi koko ei sovi kaikille ja annamme harkintavaraa alueille. Tiedän. Sitten tämä Aitoville, siitähän on ollut, on, sitä on ollut vaikea määritellä, mutta, mutta katsotaan, mitä jäsenvaltiot voivat tehdä, pystyvätkö he parempaa kuin yhteislainsäätäjät, kun määrittelevät tätä asiaa. Ja hyvä, että tämä asia on palautettu jäsenvaltiolle. He voivat määritellä itse, mikä aktiivinen viljelijä on. Se, joka viljelee maata ja ansaitsee elantonsa tästä, eikä investoi maahan. Nämä ovat prioriteetti-ihmisiä ja heitä minä näkisin aktiivisina viljelijöinä, erityisesti nuoret tällaiset ihmiset mainitsin jo tämän, nämä enimmäismäärät, herra Flanagan, Flanagan, mutta jos tämä on lakisääteistä pakollista, jos se on siis lakisääteistä, mitä tulee enimmäismääräihin, niin silloin tämä on tavoite jäsenvaltioille, joka niiden pitäisi toteuttaa ja komissio komissio tietysti tulee tähän vaikuttamaan ja varmistamaan, että tämä on osa suunnitelmaa, jonka maat esittävät. Tässä puhuttiin näistä oikeuksista eri makuihin. Nämä, nämä ovat monimutkaisia kysymyksiä, mutta niitä tullaan tarkastelemaan sen agendan mukaisesti, jonka olemme laatineet koskien maksujen oikeudenmukaisuutta esimerkiksi. Sitten tuottajajärjestöistä me vahvasti tuemme osa, osuuskuntia ja muita. Voimme, haluamme auttaa niitä, herra Dorfman, jotta ne olisi, olisi parempi neuvotteluasema. Ja sitten Rova äh, Schreier Pirk mainitsi paremman tukien uudelleen jaon. Katsotaan nyt, miten budjettikomissaari ja koko komissio kollegio tulee käsittelemään tätä loppujen lopuksi. En voi vielä tästä vastata, koska tällä on budjettivaikutuksia, mutta puolan kyllä sitä, että rahaa päätyy viljelijöille eikä investoijille, sijoittajille. Viljelijöiden pitäisi olla ensimmäiset edunsaajat uudelleenjaossa, jos sitä tulee. Ja on sellaisia järjestelmiä tällä hetkellä, hetkellä, hetkellä, jotka ovat vapaaehtoisia, mutta niitä voidaan käyttää apuna jatkoa ajatellen. Olen vähän pettynyt, että Rova Ferrandes ei enää ole täällä paikalla, kun hän kommentoi sitä, että minä haluan auttaa maahanmuuttajia enkä välitä niistä, jotka tekevät itsemurhan. Niin. Mielestäni tämä kyllä ei ansaitse edes mitään vastausta tällainen. Minä olen mukana vapaaehtoisjärjestössä ja kerään varoja ihmisille, jotka ovat kärsineet itsemurhan muurista perheissään, niin siksi en tarvitse mitään läksytystä näin vaikeissa tilanteissa, joihin perheet saattavat joutua. Oletteko samaa mieltä tästä? Kiitos. Rova niin Hoibuk mainitsi sen, miten meillä on indikaattorit ja tavoitteet, jotka toimivat. Tämä onkin tässä testinä, miten saavutamme tavoitteemme uudessa järjestelmässä. Me teemme työtä tuotantoindikaattorin kanssa, perform- äh, tuloksellisuusindikaattorin valossa, jotta tulokset, joita, anteeksi, suunnitelmat, joita jäsenvaltiot tekevät, niin niiden pitää myös toteutua käytännössä. Meillä täytyy olla kriteerejä, niin kuin tekin sanotte puheenjohtaja, jotta tässä onnistutaan. Tämä on työtä, jota tehdään tällä hetkellä ja jatkossa ollaan mielestäni yksityiskohtaisempia. Mutta sanoisin vielä Rova Hoibukille, että ympäristökansalaisjärjestöt ovat olleet aktiivisesti mukana rakentavassa hengessä, samoin kuin viljelijäjärjestöt. Ensimmäistä kertaa nyt näen tilaisuuden, jossa meillä on enemmän yhteistyötä sidosryhmien kesken maatalouden ja ympäristökysymysten välillä, koska ensin Ensimmäinen asia, jonka ympäristöjärjestöt tunnustavat, että viljelijöillä on tavallaan saappaat maassa. He voivat toteuttaa näitä toimenpiteitä, joita tarvitaan. Ja halutaan nyt auttaa viljelijöitä. He huolehtivat maasta, maaperästä ja meidän pitää varmistaa tuloksia saadaan niin, että kaikki yhteiskunnassa hyötyvät. Ja tähän viljelijöiltä on pyydetty, mutta heiltä pitää maksaa tästä, että he antavat näitä EK-järjestelmäpalveluita, ja tämä on haaste budjetin kannalta tietenkin myös. Lopuksi, hyvät naiset ja herrat, minä kyllä uskon, että konvergenssin lähentyminen on tärkeä kysymys, siitä tulee vaikea kysymys, se on aina vaikea kysymys, mutta tässä annamme merkin siitä, että haluamme edetä puheenjohtaja Junckerin mukaisesti siihen suuntaan, että tasoitetaan maksuja tulevaisuudessa – ja jos me olemme yh- tasa-arvoisia täällä EU-ssa, niin silloin meidän juuri pitää tämän, tähän suuntaan kulkea. Budjettiprosessi määrittelee, kuinka no- pitkälle päästään seuraavan seitsemän vuoden aikana, mutta tämä on tavoitteemme. Mutta jos te voitte saada jotenkin enemmän rahaa YMPlle, Bulgarista tai muualta EU-sta, niin olen kyllä iloinen, että voin sitten toimia teidän toiveiden mukaista, mutta nettomaksajat eivät koskaan tule tätä sanomaan. Tämä liittyy monivuotisen rahoitus kehykseen. Ja tämä ei ole mikään helppo kysymys, enkä väitä, että se on helppo. Se ei ole yksinkertainen kysymys. Emme voi sormia näpsäyttämällä tätä toteuttaa. Tämä on poliittinen prosessi, poliittista debattia tullaan käymään ja sitten nähdään, mikä tulos keskustelussa tulee olemaan ja kuinka pitkälle voimme päästä. Mutta YMP, rahoitettu e- YMP on tärkeää. Se on se tulos, jonka me yhdessä haluamme. Kiitos puheenjohtaja. Dałby Bóg, aby była to solidna i dobrze dofinansowana WPR. No toivotan, että saamme hyvin rahoitetun ja hyvän YMP. No niin, hyvät naiset ja herrat. Komissari Hogan on esittänyt meille tiedonantonsa täällä tänä iltana. Ja tällä on tietty merkitys. Me arvostamme tätä viestiä. Ja haluamme kiittää teitä siitä, että teillä oli aikaa meille tänä iltana. Ja kiitoksia siitä, että kerroitte meille teidän näkemyksenne ja ehdotuksenne tänä iltana. Nyt meillä on jonkun verran aikaa lukea vielä tätä, näitä asiakirjoja. Kaikillahan on paljon kysyttävää, epäilyjä, sillä emme tunne EUn tulevaa dynamiikkaa. Emmekä tiedä, kykenemmekö hyväksymään tämän lainsäädäntökappaleen ennen vuoden 2019 vaaleja. Ja me ymmärrämme teidän vetomuksenne sen suhteen, että meidän täytyy puhua YMPstä myös muiden tämän parlamentin jäsenten kanssa, jäsenvaltioiden hallitusten kanssa, ja kaikkien tulisi pyrkiä luomaan hyvä ympäristö YMPlle ja budjetillemme. Sillä raha on tärkeää. Kun tapamme budjettikomissaari, meillähän on sitten aikaa ottaa esille monia näistä kysymyksiä, jotka ovat meille kiintoisia Me katsotaan, että onnistummeko tapaamaan hänet ennen joulua. Seuraava kokous maanantaina kello 15. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että tuitte paikalle. Kiitoksia komissaari. Kiitoksia teille ja teidän ö, avustajillenne. Kiitän Kopa Kojeka ja muita instituutioita myös.